Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Nyt sitten jatkamme esityslistaltamme tänään iltapäivällä ja keskustelemme komission jäsenen Haanin kanssa. Tervetuloa. Ensimmäistä kertaa nyt olette täällä talousasiain budjettivaliokunnassamme siitä lähtien, kun joulukuun alussa teidät tähän tehtävään nimettiin, kun aloititte tässä työssä. Tämä on tietysti merkittävä tehtävä komissiossa, varsinkin kun monivuotisesta rahoituskehyksestä juuri käymme keskustelua. Ja tämähän on strategisten haasteiden kulmakivenä von der Leyenin ehdotuksissa. Ja lokakuussa kuulemistilaisuudessa sanoittekin, että kaikki, mikä liittyy tuohon monivuotiseen rahoituskehykseen, ja jos se, siinä sitten päädytään ehdotuksiin, jotka vahingoittavat unionin kykyä onnistua etenemään, olisi huono ratkaisu. Ja myös tässä olette kiinnittänyt huomiota omien varojen toteutettavuuteen. Toivomme, että kuulisimme nyt myös teiltä siitä, miten aiotte taata kaiken tulevaisuudessa. Komissio on myös ryhtynyt toteuttamaan tätä Green Dealia, vihreää sopimusta ja siihen investointisopimusta ja tuota oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia ja näin käymme keskusteluja myös monivuotisesta rahoituskehyksessä. Se on meidänkin valiokuntamme kannalta erittäin merkittävä asia. Tämän vuoden aikana äh, tulette tarkkailemaan myös viimeisen, viimevuotisen budjetin täytäntöönpanoa viimeiseltä monivuotiselta rahoituskehykseltä ja vielä luonnostelemaan tuota 2021 talousarviota. Ja näin sitten täytyy muistaa, että neuvostossa on ollut viivästyksiä viimeisten kahden vuoden aikana päätösten tekemisessä. Nyt kohtapuoliin komission jäsen Haan saa esittää johdantonsa. Toivon, että noin 10 minuuttia puhui sitten. Ja sen jälkeen koordinaattoreille annan puheenvuoron en suurlähettiläille, kuten sanoin, no ehkä siis heistä joskus tulee sitten lähettiläitäkin. Ja ehdottaisin, että toimimme toisin kuin aamulla, eli viisi minuuttia kullekin voitte esittää kysymyksenne ja huomionne ja sitten komission jäsen esittää vastauksensa koordinaattoreiden puheenvuorojen jälkeen voimme myös valiokunnan muilta jäseniltä kuulla, e- erityisesti sitten monivuotisen rahoituskehyksen esittelijöiltä ja 2021 talousarvion esittelijältä. Ja näin sitten tuossa vaiheessa kolmen minuutin puheajan annan kaikille. Ja nyt sitten, hyvä Haan, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Te muistutitte minua siitä, että virallisesti olen nyt täällä ensimmäistä kertaa komissaarina, mutta oikeastaan tunnen teistä monet jo aiemmilta ajoilta. Tällä välin ja aiemminkin meillä on ollut erittäin hyvä työ suhde, erittäin hyvä suhde, joten en tarvitse edes tätä 10 minuutin puheaikaani, koska asioista on riittävästi keskusteltu jo aiemmin. Ja se, mitä puheenjohtaja juuri siterasi, en aio millään tavalla poiketa siitä tai siitä, mitä sanoin kuulemisessani. Komissaari Oettinger ja aiempi komissaari jo puhuivat Euroopan unionin poliittisista tavoitteista, jotka perustuvat parlamentin ja neuvoston päätöksille. Komission tehtävä on pistää näitä päätöksiä täytäntöön. Tietystikin täytyy ottaa huomioon Brexit ja siihen liittyvä ehdotus ei sekään ole tullut niin, että se olisi tuulesta tempa, temma, te, temmattuna. Koko tämä aihealue on saanut hyvin paljon dynamiikkaa. Luojen kiitos vihdoinkin. Asia on liikahtanut. Kiitän, kiitän parlamenttia sen päätöksen tekokyvystä ja myöskin aivan parlamentin sinikyydestä kiitän. Neuvoston nimessä voin todeta, että siellä hyvin vakavasti otettava tavalla uusi neuvoston puheenjohtaja Michel on työstämässä neuvoston mandaattia asiaa varten. Intensiivisesti on pidetty yhteyttä myöskin jäsenvaltioiden suuntaan. Minä olen tietystikin toiminut tässä helpottajana ja ollut vahvasti mukana kuvassa. Ja olen ollut varmistelemaan varmiskeskustamme yksittäisten maiden jäsenvaltioiden kanssa – jotta ne muuttaisivat hieman kantaansa tai veisivät näkemyksen hieman vastakkaiseen suuntaan. Nyt viikonloppuna esimerkiksi olen menossa Tukholmaan keskustelemaan asiasta. On erittäin tärkeää, että me myöskin pääsemme asetettuihin tavoitteisiin. En salaa millään tavalla sitä, että joidenkin jäsenvaltioiden suunnalta olen kuullut erittäin vahvoja kannanottoja, jotka liittyvät parlamentin kantaan ja budjettivaliokunnassa istuu hyvin monia jäseniä, joilla on kokemusta ja jotka muistavat hyvin edellisen MFF-keskustelukierroksen ja keskustelut omista varoista ja joustavuudesta aiemmalta neuvottelukierrokselta. Te muistatte, että parlamentti tai pikemminkin neuvosto aiemmalla kerralla ei ottanut tätä kysymystä kovinkaan vakavasti. Toivottavasti tällä kertaa saadaan merkittävää edistystä aikaan näissä kysymyksissä. Uskon, että on tärkeää, että ne jäsenvaltiot, jotka ovat vielä vastahakoisia, ovat jäsenvaltioiden suuntaan hieman pyritään vielä vaikuttamaan niiden mielipiteisiin. Jot, on pyrit, jotkut ehdottavat, että Euroopan unionin budjetti perustuisi vain ja ainoastaan omiin varoihin mutta valitettavasti tämä tuskin tulee toteutumaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäiset merkittävät askeleet tuohon suuntaan kuitenkin voitaisiin saada otettua. Joulukuusta lähtien meillä on ollut neuvottelulaatikko, jonka Suomi puheenjohtajamana esitti. Tehän tiedätte kaikki luvut pilkun tarkasti. Kyse on miljardisummista seuraaville seitsemälle vuodelle. 1,076 prosenttia on luku PKTLstä. Tämä olisi jo edistystä suhteessa menneisyyteen, mutta tämä ei vielä tarkoita sitä, että tämä on riittävä luku, kun otetaan huomioon, että Lukuisia muutoksia on tapahtunut tällä välin. Komissio on ehdottanut, että tehtäisiin leikkauksia maatalous- ja kohesiopuolelle tai niiden sijaan ei pitäisi puuttua kilpailukykyyn, vihreän kehityksen ohjelmaan, digitalisaatioon, maahanmuuttoon, turvallisuuteen – tutkimuksen ja innovaatioihin. Näitä varten pitää olla riittävästi varoja käytettävissä, näihin pitäisi koskea. Suomi puheenjohtajamaana muutti ehdotusta kolmasosa, kolmasosa jakoa. Tärkeää on, että omien varojen järjestelmän ja joustavuuden taakse saataisiin tukea neuvotteluissa – tätä puolta pyrkimystä tähän suuntaan pitäisi vahvistaa, koska nyt on määrä lyödä asiat lukkoon seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Tähän liittyy tietyt etunsa, mutta kun otetaan maahanmuuttokriisi huomioon, emme pystyneet hoitamaan emme olisi pystyneet hoitamaan sitä niin kuin sen hoidimme, ellei riittävää joustavuutta olisi ollut. Joustavuuden avulla pystymme reagoimaan maahanmuuttokriisiin. Kun tarkastetaan suuruusluokkaa ja eri otsakkeita talousarviossa ja otsakkeiden alaista rakennetta, niin ehdotuksena on, että hallinnollisia kustannuksia leikattaisiin kahdella miljardilla 75 miljardia yhteensä. Tämäkään ei kuulosta suurta luulta, mutta täytyy muistaa, että 75 miljardia koostuu kolmesta menoerästä, eli hallinnolliset kustannukset eri toimielimistä ja laitoksista, mukaan ottanut Euroopan parlamentti. Nämä hallinnolliset kustannukset ovat noin 6,7 prosenttia kokonaistalousarviosta. Olemme enemmän kuin kilpailukykyisiä verrattuna muihin julkisiin hallintoihin Euroopassa ja maailmalla, tai jopa yrityksissä, yritysten hallinnollisiin menoihin, kun tätä lukua verrataan, niin tämä ei ole suuri summa. Meillä on myöskin energiamenoja ja juoksivia kustannuksia, energia, sähkö ja tällaiset asiat, ja sitten palkat. Tästä tämä hallinno, hallintokustannuserä muodostuu mukanottona palkat vuokrat ja energiakustannukset, niihin emme voi vaikuttaa. Vuokrat on sidottu pitkiin vuokrasopimuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli me haluamme näistä hallinnollisista menoista säästää kaksi miljardia, niin tämä tarkoittaa sitä selkokielellä, että tulevina vuosina, huolimatta siitä, mistä toimesta on kyse, eläkkeisiä, eläkkeitä täytyy tarkastella uudelleen. Uskon, että päästöihin tai, mm, tavoitteisiin ei päästä muuten. Meidän pitää ryhtyä tiettyihin toimiin. Kuten sanoin, on myöskin myönteisiä tekijöitä, jotka ovat mukana tässä neuvottelulaatikossa. Esimerkiksi ilmaston suojelu ja se, että vähintään 25 prosenttia annetaan juuri tämän sektorin toimia varten, oikeusvaltion periaatteen kunnioittaminen. Se on myöskin liitetty eri välineisiin oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, josta intensiivisesti keskusteltiin parlamentissa viime viikolla. Sen osalta neuvoston puheenjohtajamaa ilmaisi, että se tunnustaa se, että kyse on 7,5 miljardin euron tuoresta rahasta, lisärahasta, joka tulee tähän tarkoitukseen. Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta puhuttiin hyvin paljon viime viikolla, joten minun ei tarvitse tästä varmaan enempää sanoa. Se on erittäin tärkeä asia. Komissio tulee tekemään kaikkensa, jotta Kroatian puheenjohtajakaudella saadaan tukea asian taakse ja voidaan parmitin kanssa yhdessä vielä paneutua tähän asiaan. Myönteisiä merkkejä on siitä, että vuorovaikutus toimii. Michel oli parlamentissa puhumassa asiasta ja Plenkovic niin ikään on kuvassa mukana. Ja pohditun aikataulun sisällä varmaan saamme tätä asiaa edistettyä. Ja sitten vielä viimeinen seikka, jonka halusin mainita. Siihen puheenjohtaja viittasikin varasuunnitelma. Monet teistä ovat tähän viitanneet, mutta voin nyt toistaa ensimmäisen puolivuotoskauden aikana me keskitymme siihen, että MFFn suhteen saadaan esitystä aikaan ja varasuunnitelma on sitten vihon viimeinen mahdollisuus, johon voidaan tarttua ja johon voi, joudutaan tarttua, mikäli MFFstä sopu ei saada aikaan. Silloin, ja meidän pitää muutenkin saada lainsäädännöllinen sykli liikkeelle. Emme voi pelkästään keskittyä MFFään, mikäli siitä ei saa sopua aikaan. Meidän täytyy ryhtyä pohtimaan jo muitakin seikkoja. Ja haluaisin vielä vakuuttaa teille, että minua kiinnostaa suuresti tehdä yhteistyötä teidän kanssanne silloin, kun vuoden 2020 talousarviosta esimerkiksi päätetään – toimintakehys tätä varten on osoittautunut hyväksi. Ja te tunnette minut jo pidemmältä aikaa. Minun oveni ovat aina auki. Ei siis pilari kolmesta, mikä halutaan puhua. Olen valmis keskustelemaan siitä teidän kanssanne. Ja kun puhutaan tulevasta rahoituksesta, tärkeiden politiikan osa-alueiden suhteen, olen valmis tekemään teidän kanssanne yhteistyötä Kiitän yhteistyöstä jo etukäteen. On tietenkin päivän selvää, että minun pääjohtajani ja koko tiimini on valmiissa ja on teidän käytettävissänne. Nyt meidän täytyy kaikkien jotenkin hillitä myöskin odotuksiamme niin, että ei olla törmäyskurssilla, vaan pikkuhiljaa löydetään yhteinen sävel annetussa aikataulussa. Vaikka tehtävä on vaikea, toivon mukaan myöskin tulosta saadaan aikaan. Thank you very much. Kiitokset. Ja Fernandes. Merci, monsieur le président. Je parle... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ranskaa. Haluaisin kiittää komission jäsentä hänen läsnäolostaan ja sitoumuksestaan, niin kuin hän jo kuulemisessakin totesi on selvää, että tämä entinen komi, en, en, entisen komission kanta on vähimmäiskanta. Ja puhun tässä vanhasta kannasta, koska nyt meillä on vihreä sopimus, meillä on uuden komission sitoumukset ja niiden myötä on päivitettävä ainakin teknisesti näitä lukuja. Uudet prioriteetit vaikuttavat asiaan. Meillä on uusia prioriteetteja, uusia tarpeita. Ja ne edellyttävät lisää varoja. Jäsenvaltiot puhuvat hallinnollisten kustannusten vähentämisestä. Tämä on ansa. Me emme tule siihen putoamaan. Tämä on pelkkää populismia. Näin kansalaisille sanotaan, että me teemme täällä me ponnistelemme. Jos jäsenvaltiot antaisivat esimerkin instituutioista tai edes pienistä yrityksestä, järjestöstä, jolla on alle 7 prosenttia hallinnollisia kuluja, niin selvä, puhutaan sitten siitä aiheesta. Mutta tähän mennessä yksikään jäsenvaltio ei ole tällaista esimerkkiä antanut. Sitten tämä oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi. Me tiedämme, että meillä on rahasto, joka ei voi olla kohesiota vastaan, eikä se voi olla myöskään kohesiomaita vastaan. Jakomalli ei myöskään voi kohdistua kohesiomaita vastaan. Sitten meidän olisi otettava tosissaan eräs toinen seikka – ei voida todeta, että Invest EU ja EIP jakasivat varoja kullekin jäsenvaltiolle. Tämä on väärin, eikä meidän pidä tässä erehtyä eikä johtaa harhan jäsenvaltioita. Ei ole olemassa mitään korvamerkintöjä EU, Invest EUssa eikä EIPssä myöskään. Komissio on jäsenvaltiokohtaisesti arvioinut summia. Ei tämä ole mitenkään vakavasti otettavaa. Tämähän on, tästä käydään kilpailu. Ei voida sanoa, että jäsenvaltiot saavat tietyn summan ja on varmaa, että tällainen tuki tulee ja se voidaan lisätä. Summa, joka riippuu markkinoista ja hankkeista. Kyllä tämä pitäisi olla selvää. Tiedän, että monet johtajat, monille pääministerille on hyödyllistä sanoa, että katsokaa, tämä meillä on tulossa, mutta ei se pidä paikkaansa, koska tämä edellyttää kilpailua. Kyllä tämä olisi tehtävä selväksi. Jos sanotaan jotakin muuta, niin sanotaan, että, että vaihdamme EU Invest-rahaston oikeusperusta. Meille kuitenkin sanottiin, että näin ei tehdä. Jos ei muuteta, niin sitten ei voi olla mitään EU-invest e, tai EIP-rahojen jakamista ja se valtiokohtaisesti. Voitte sanoa, että tämä on arvio. Minä sanon sitten, että selvä. Kertokaa minulle, kuinka olette päässeet tähän arvioon ja kuinka te voitte tietää, mitä hankkeita jäsenvaltiot tulevat esittämään teille. Tämä on varmasti aivan mahdotonta. Joka tapauksessa haluaisin kiittää komission jäsentä hänen sitoumuksestaan. Olen varma, että voimme täällä tehdä työtä sellaisen budjetin edestä, joka niin, että hän oli aivan oikeassa, että meillä on tässä vahva kanta. Tarvitaan johdonmukaisuutta, metodologiaa ja nyt on laskettu yhteen eri tarpeet ja siellä on mukana myös kvalitatiiviset näkökohdat, eivät vain luvut, vaan, vaan noin tulokset, joihin politiikoilla haluamme päästä. Tästä syystä sanonkin aina, että ei kyseessä ole, ei 1,3 ei ole mitään kunnianhimoa. 1,3 on se, mitä kansalaiset vaativat. Ja se on jopa se, mitä komissio vaatii. Ja jäsenvaltiotkin ainakin puheissaan pyytävät sitä myös. Kiitoksia. Thank you. That leaves Kiitokset. Ja sitten Hanille jäi ehkä viisi sekuntia suorastaan. Collect interventions. Ehkä te voitte kerätä useamman puheenvuoron samaan nippuun. On the basis of this first experience, I think we need to... Nyt uskon, että tässä täytyy vähän muuttaa marssijärjestystä. Ja Haanin kanssa sovimme, että me ryhmittelemme nämä eri teemojen eri kohtien alle. Muussa tapauksessa emme oikeastaan pääse puusta pitkälle tässä koko keskustelussa, mutta kuitenkin koittakaa nyt puhua aikarajojen sisällä. Guardia Saval seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa komission jäsenelle tähän valiokuntaan. Tosiaan jo odottelimmekin tätä keskustelua. Jos ajattelemme tuota monivuotista rahoituskehystä, niin kuukausia vain kuluu eikä edistystä näytä ja tapahtuvan neuvostossa eikä myöskään meidän keskusteluissamme parlamentin kanssa. Ja tämä huolestuttaa kovasti, mihin suuntaan nämä keskustelut oikeastaan ovat menossakaan tuolla neuvostossa, koska näyttää siltä, että emme pysy tuossa komission ehdotuksessa alkuunkaan, eikä myöskään siinä, mitä parlamentti pitää järkevänä. Sitten monivuotisesta rahoituskehyksestä ja tuosta neuvottelulaatikosta niin monta kohtaa siellä on, jotka pitäisi kuulua yhteispäätösmenettelyn piiriin. Käytännössä ensimmäisestä viimeisen neuvottelulaatikon asti yhtäkään kohtaa ei vielä ole lopullisesti käsitelty ja näyttäisi siltä, ettei parlamentilla olisi oikeudellista velvoitetta keskustella tästä neuvoston kanssa. Joka tapauksessa ei pidä kuitenkaan nyt ryhtyä korvaamaan tässä keskusteluun osallistujia. Ko- täytyy koittaa saada nyt tehokkaammaksi tätä keskustelu. Ja minä haluaisin esittää konkreettisesti seuraavan kysymyksen vihreän sopimuksen rahoittamisesta. Siihen on esitetty tuleville vuosille biljoonaa euroa. Onko tällainen lisärahoitus vuosittain tulossa? kun ajattelen vuotta 2030, niin kyse on 2,3 biljoonasta eikä yhdestä biljoonasta, jos lasken nämä kaikki esittämänne summat yhteen. Eli mistä tämä biljoona on tullut ja mistä nämä lisärahoitusosuudet ovat sitten tulossa, kun puhumme monivuotisesta rahoituskehyksestä ja 25 prosentista, joka menisi ilmastonmuutoksen toimiin rahoittamiseen me puhumme tässä myös Invest EUsta, jonka prosenttimäärät saattavat myös nousta, mutta, ja sitten puhumme investointipankista, jonka rahat on myöskin jo sidottu. Eli mistä nämä uudet lisämiljoonat sitten ovat peräisin? En, ymmärrän, ettei tämä ole helppoa, ja kun komissio on esittänyt, komissio toivottavasti mitä pikimmin esittäisi tämän ehdotuksensa, jotta voimme keskustella tästä asiasta mahdollisimman pian, ja toivon, että komissio miettii uusia uusia rahoitusmuotoja, uusia välineitä, joista sitten, joita sitten saisimme käyttää, koska nykyisen rahoituskehyksen sisällä emme mitenkään saa aikaan näitä esittämiä ne biljoonia summia. Eli voisitte ehkä sanoa tästä muutaman sanan ja myös sitten mihin suuntaan tässä ollaan etenemässä. Kiitos. Ja sitten Aje, olkaa hyvä. Komissaari, merci. merci puheenjohtaja, hyvä komissio, ja sen kiitoksia niin Kiitoksia myös näistä säännönmukaisista tapaamisista, joita olette pitäneet neuvottelutiimin kanssa. Tämä osoittaa, kuinka hyvää huolta pidätte parlamentin jäsenistä ja kuinka suuressa arvossa pidätte Euroopan parlamenttia. Kiitoksia tästä. Useita kysymyksiä ensinnäkin. Ei varmaan, ei varmaan yllätä, kun kysyn omista varoista puhuitte alustuksestanne siitä, että odotitte Euroopan parlamentilta paljon ja olette sitä mieltä, että omat varat, kuten muutkin asiat kuuluu, niistä on käytävää syvällisiä kunnollisia neuvotteluja. Voin vakuuttaa, että parlamentti tulee olemaan rinnallanne tässä asiassa. Ei ole vielä riittävän pitkällä, mutta näyttää siltä, että neuvostossa asiat liikkuvat eteenpäin. Voitteko taata ja miten voitte taata sen, että tätä asiaa käsitellä neuvottelujen loppuvaiheessa? Ensimmäinen kysymys. Sitten toinen teknisempi kysymys. Omat varat, niitä koskeva kori, tämä on tärkeä asia. Ajatuksena on käyttää kaikkea mahdollista synergiaa, jota Euroopan talousarviosta voidaan saada. Olen keskustellut eri tahojen kanssa ja ymmärtänyt, että muovi maksuasia on aika pitkällä jo. Ja ETS, päästökauppa kiinteä myös menee eteenpäin. Yhtiöverokysymys on hieman jumissa. Tästä teknisemmästä asiasta te komissaarina oletteko tyytyväisiä siihen, että saadaan yksi tai kaksi uutta omaa varaa Toinen kysymys. Von der Leyenin komissio työstää varmastikin päästökauppa järjestelmän laajentamisen parissa. Onko teillä ajatuksia, millaisia vaikutuksia eh, tällä laajentamisella voisi olla kyseiseen omaan varaan? Onko teillä uusia ajatuksia uusista omista varoista, joita voisitte tulevina viikkoina meille esitellä? Viime kesänä komissio esitteli sisämarkkinamaksua, joka ei herättänyt paljonkaan innostusta. Aiotteko esittää muita ehdotuksia? tässä ensimmäistä osa-alueesta. Niin, viittasitte sitten myös parlamentin kantaa, niin, niin, joka koskee toimialakohtaisten neuvottelujen jäädyttämistä. Voisitteko kertoa, onko jäsenvaltioita, jotka olisivat kääntyneet teidän puoleenne ja ajatelleet, että tämä Euroopan parlamenttiin päätös ei ollut hyvä? Ja onko teihin kohdistunut painostusta niin, että parlamentti jotenkin suostuisi muuttamaan kantaansa. Sitten yleisempi kysymys. Kun täällä jäsenten kanssa keskustellaan ja jäsenvaltioiden ja komission edustajien kanssa keskustellaan, niin tiettyjä ehdottomia rajoja tulee vastaan eri tahoilta. Voisinko kysyä teiltä, hyvä komission jäsen, mitkä ovat teidän ehdottomat rajanne, jos niitä on? Kiitoksia. Merci, Mr. Andres. Kiitokset ja Andersen. I will speak in German. Kiitos, aion puhua saksaa. Arvon herra Haan, olen iloinen yhteistyöstämme. Vuosi 2020 tarvittaa ratkaisua ilmastopolitiikan kannalta. Monia syitä liittyy tähän. Tummarasta syystä esitys ja monivuotiset rahoituskehykset ja vihreän kehityksen ohjelman pohtiminen näiden yhteydessä on erittäin tärkeitä asioita. Uskon, että jotakin mukautuksia tarvitaan. Hienoa, että komissio toimii toisin kuin monet kansalliset hallitukset. Se on ryhtynyt rohkeasti tuumasta toimeen. Kun katsoo monivuotisia rahoituskehyksiä, nyt ei ole vielä tämä tarina loppuun käyty. Kollega Fernandes jo pohjoasiasta. Mitä perusteita teillä on sille, että investointi ehdotetaan tuhannen miljardin verran ilmaston suojeluun vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä. Sama kysymys tästä 7,5 miljardista oikeudenmukaisen siirtymärahastolle. Tiedän, että tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastustoimijoista on laskenut suurempia summia, 1,2 miljardia vuodessa. Ei tätä kaikkea voida ottaa EUn talousarvosta siitä huolimatta. on tuntuu laskeskelevan eri lukujen pohjalta kuin te. Minua kiinnostaisi se, minkä lukujen pohjalta te olette tehneet johtopäätöksenne. Nyt ei ole kyse pelkästään budjetin suuruudesta, vaan erityisestikin sen laadusta. Haluaisin yhtyä kysymykseen, jonka esit, joka teille esitettiin kuulemisen yhteydessä jo ilmaston valtavirtaistaminen, kuinka voimme toimia niin, että ole talousarviossa ja talousarviossa olevien hankkeiden yhteydessä aina muistetaan ilmaston kannalta mielekäs toimiva, e sitten kyse fossiilista polttoaineista, maataloustukiaisista tai infrastruktuuriinvestoinneista, kuinka ilmastotaan kaikessa mukaan. Tiedän, että komissio pohtii ja suunnittelee jo monia hankkeita ja esityksiä kuulemisen yhteydessä Teille esitettiin jo kysymys. Haluaisin kuulla nyt konkreettisesti, mitä ehdotuksia teillä on työpöydällänne työn alla ja milloin ne tullaan esittelemään. Uskon, että tämä on erittäin ratkaiseva kysymys, kun tarkastellaan rahoituskehyksiä ja kuinka hyväksyttäviä ne ovat, kuinka hyvin nämä rahoituskehykset hyväksytään. Ja, ja kun ylipäänsä kun keskustellaan talousarvioesityksistä, kuinka niistä tehdään ilmaston kannalta mielekkäämpiä. Näihin toivoisin vastausta. Thank you. Kiitokset. Kiitoksia puheenjohtaja, arvon kollegat, arvon herra Haan. Te olette etsineet itsellenne todella hienon, hienon homman. Teidän pitää nyt saada ympyrästä tehtyä neliö suorastaan mahdoton tehtävä. Uusia prioriteetteja on, leikataan samaan aikaan talousarviota, myös ei koskaan ole niin tärkeää, mikä tähän pystytte, niin oikeastaan teidän pitäisi saada Nobel-palkinto vähintäänkin, koska tämä tehtävä on suoraan sanottuna minun nähdäkseni miltei mahdoton. Vitsejä ilman mikrofonia tulkit eivät kuule. Uskon kuitenkin, että Ilman leikkauksia tämä homma ei onnistu. Tästä olen vakuuttunut. Mikäli ei saada uutta tuoretta rahaa, niin tehtävästä tulee erittäin vaikea. Ne, jotka antavat rahaa, pistävät kampoihin, kuinka saadaan sitten vakuuttuneeksi valtiot siitä, että rahaa tarvitaan. Ja mikäli uutta rahaa ei tule, tarvitaan leikkauksia. millä ne haluaisin tarjota teille meidän apuamme mutta nyt ei pidä unelmoida ja haaveilla siitä, että kaikkiin toiveisiin voitaisiin vastata, olipa sitten kohesiosta tai maataloudesta, että siellä voitaisiin saman tapaan käyttää rahaa kuin tähänkin saakka. Tämä ei tule toimimaan. Ja myöskin hallintopuolella täytyy tehdä säästöjä. Tästä tehtävästä tulee erittäin vaikea, mutta kaikilla aloilla meidän täytyy olla valmiita myöskin ryhtymään säästötoimiin. Tässä toivon teille hyvin, hyvin paljon onnea ja menestystä. Ja viimeinen kysymykseni teille on se, kuinka te aiotte tarttua tähän kysymykseen ja kuinka rakenteellisesti tulette johtamaan tätä neuvotteluta niin, että optimaalisiin tuloksiin päästään. Tehtävästä tulee erittäin vaikea jossakin kohtaa täytyy löytää yhteisiä ratkaisuja. Toin teille onnea menestystä ja toivon mukaan nyt teillä on oikeat kysymykset mielessäni ja myöskin oikeat ratkaisuvaihtoehdot. Kiitokset ja seuraavaksi Bronka, olkaa hyvä. Hyvä komission jäsen, minä olen ollut tyytyväinen puheisiinne ennen kuin teistä tuli komission jäsen, kun kerroitte, että pyritte puoltamaan kohesiorahoja ja investointeja rautatieliikenteeseen ja muusta vastaavasta puhuimme ja minä puhuin myös siitä, että meidän täytyy kiinnittää huomiota muun muassa tuohon Karpaattien alueeseen. Se on tärkeä asia vihreässä sopimuksessa. Se on seitsemän jäsenvaltion kannalta merkittävä alue. Ja tiedustelisinkin teiltä, onko mahdollista saada Karpaattien alueelle nyt toimia, jotta voisimme kehittää sitten tuota naapuruusaluetta myös ja kehittää rajat ylittävää rajat ylittäviä infrastruktuureja. Tämä liittyy ympäristöön, ilmastoon, eläimistöön ja kasvistoon tuolla alueella. Minun valtioni ja kymmenen muutakin valtiota tekevät työtä myös kolmella eurooppalaisella merialueella. Onko mahdollisuuksia tukea tätä hanketta? Kiitokset ja Mulos, olkaa hyvä. Mr. Han, please use your headphones. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Kehotan teitä laittamaan kuulokkeet päähän, kun aion puhua kreikkaa. Oikein lämpimästi tervetuloa tänne. Te olette entinen komission jäsen. Nyt teillä on uusia tehtäviä budjettista vastaavana komission jäsenenä. Te ette ole ainoastaan äh, rehellinen liittolainen, vaan te kuulutte komission, joka on esitellyt äh, tavoitteita tulevia viittä vuotta varten puheenjohtajan nimissä täysistunnossa. Ja pyysitte meiltä luottamusta. Esittelitte meille luettelon jo asioista, joita aiotte tehdä viiden vuoden aikana, joten teillä on nyt velvollisuus rahoittaa nämä kaikki hankkeet, jotka joiden ansiosta saitte luottamuksemme. Te olette lukeneet, luvanneet tiettyjä asioita Euroopan kansalaisille ja Euroopan parlamentille. Eh, von der Leyen niitä ehdotti. Uskotteko, että kaikki nämä todella voidaan tehdä tällä budjetilla, joka on 5 prosenttia tai enemmänkin alhaisempi kuin tällä hetkellä, jos sitä verrataan vuoteen 2000 2017 ilman Iso-Britannia. Eli miten EU tekee enemmän asioita vähemmällä, vähemmillä varoilla? Jeesus tässä onnistui Kaanaan häissä. Mutta silloin se vain onnistui. Minä ihmettelinkin, että kuinka tästä aiotte selvitä. Kuinka vihreä sopimus tulee toteutumaan. Nämä kaikki uudet hienot politiikat, joita ehdotatte, kuinka ne voidaan toteutettua ilman, että kohesiopolitiikka tai maatalouspolitiikka niistä kärsisivät? Oletteko sitä mieltä, että nämä ovat vanhanaikaisia politiikan aloja, niin kuin eräs äärioikeiston edustaja sanoi, joka sanoi, että nämä on jätettävä syrjään? Vai aiotteko panostaa siihen, mitä parlamentti teiltä pyytää? Kuinka aiotte esitellä nämä uusia varoja koskevat ehdotukset ja mistä näitä uusia varoja tullaan saamaan ja mistä alkaen. Sitten tästä oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta tai mekanismista. Voitteko osoittaa, että nämä 7 miljardia on uutta rahaa? Minun laskelmieni mukaan olen mennyt lypsämässä enemmän varoja koheesiorahastoista rahastoista enemmän kuin mitään tälle siirtymärahastolle annetaan. Kiitokset. Thank you. We had, to... Uh, Kiitokset. No niin, koordinaattorit ovat tässä esittäneet nyt kysymyksiä ja kommenttejaan, joten on varmaan aika tarjota Haanille mahdollisuus reagoida näihin, jonka jälkeen sitten jatkamme seuraaviin kysymyksiin. Haan, olkaa hyvä. Well, um... No, Mikäli sallitte, niin käsittelen ensin vihreän kehityksen ohjelmaa, oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia ja rahastoa ja pyrin selkeyttämään sitten muita kysymyksiä. Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi perustuu kolmelle pilarille. Niistä on pyritty tekemään niin yksinkertaisia kuin mahdollista. Pilari yksi on oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Tämä antaa tukia. Pilari kaksi liittyy Invest EU-toimintaan. Sen kautta tarjotaan takuita Euroopan talousarviosta. Ja tämä pilari 2 pyrkii siihen, että, että se tukee pankkitukikelpoisia hankkeita Pilari kolmosessa Euroopan investointipankki astuu kuvan mukaan yhdessä Euroopan unionin kanssa. Siellä käytetään rahaa siihen, että Junckerin rahaston toimintaa jatketaan. Ja silloin on kyse sellaista hankkeesta, jota ei voitaisi pankkien avulla rahoittaa. Tässä on ero näiden kolmen pilarin välillä. Ja tämä on tämä oikeudenmukaisen siirtämän mekanismi. Tämän mekanismin sisällä – Silloin kun on kyse EU-rahasta, ainoa todellinen tuoda raha on todellakin nämä 7,3 miljardia. Suomi puheenjohtajakaudellaan viime metreillään jo tunnusti sen tosiasian, että pitäisi olla muutakin tuoretta rahaa. Sitä ei ole vielä kvantifioitu, mutta Suomi kyllä tunnusti, että lisäraha tarvittaisiin. Tästä tietenkin neuvotella, mutta tällä hetkellä tämä luku on 7,3 miljardia. Täällä esitettiin huoli, joka liittyy rakennerahaston varoihin. Ja että rakennerahaston varoja tullaan leikkaamaan oikeudenmukaisen siirtämän rahoittamiseksi. Kenties alussa tehtiin tiedotuspuolella joitakin virheitä, mutta itse asiassa tilanne on juuri toisinpäin. Kukin maa saa oman rahoitusosuutensa, rahoitusosuutensa rakennerahastosta, joko aluekehitysrahastosta tai sosiaalirahastosta. Ja se tosiasia, että on tämä oma rahoitusosuutensa kullakin jäsenvaltiolla ja sitten määritellään ne alueet, jotka ovat, miten sanoisin, tukikelpoisia saamaan tukea oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta voidaan määritellä esimerkiksi alueita, joilla on enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin mikä on Euroopan keskiarvo esimerkiksi NATS 3 luokittelun mukaan. Voimme vain NATS 2 tasolla tämä määritellä, mutta yhteistyössä ja keskustelun pohjalta, joita käydään jäsenvaltioiden kanssa, me pystymme tarkemmin rajamaan nämä alueet toivon mukaan NATS 3 tasolle, eli suurten alueiden pienemmille alueille. Sitten kukin jäsenvaltio saa vapaat kädet ja voi käyttää rakennerahaston varoja ja käyttää sitä, niitä syntyy vipuvaikutusta, kun he on tämä kansallinen osuus tästä oikeudenmukaisen siirtymärahastosta. rahastosta. Eli olemassa oleva rakennerahasto, raha, mahdollistaa sen, että jäsenvaltio voi käyttää oman osansa oikeudenmukaisen siirtymärahastosta. Eli tämä on, tulee kohesiorahoituksen ja näiden rakennerahastojen lisäksi, ei eh, sen sijaan. Tämä kaikki hoidetaan jaetun hallinnon kautta, joten loppujen lopuksi jäsenvaltiot ja alueelliset hallintoviranomaiset pyörittävät tätä rahastoa tai hoitavat tätä rahastoa, tätä rahaston varoja yhteiden yhteisten ohjelmien pohjalta, joista on sovittu komission kanssa. Täten taataan se, että rahat todellakin investoidaan ja käytetään siihen, että vähennetään hiilidioksidipäästöjä. On kaksi aluetta, joilla voidaan tehdä interventioita. Esimerkiksi joko hiili, joko ruskohiili tai kivihiilivoimalat tai terästeollisuus – jotka aiheuttavat paljon hiilidioksidipäästöjä. Näillä alueilla voidaan tehdä interventioita joko siten, että muutetaan energian käyttöä, vaihdetaan toisen tyyppisen energian tai sitten parantaa teknologiaa tai muuten. Jäsenvaltiot voivat myöskin itse päättää, kuinka aluekehitysrahastoa ja sosiaalirahastoa käytetään missä määrin niitä käytetään. Susirahastoa voidaan käyttää esimerkiksi siihen, että parannetaan työntekijöiden osaamistasoa, mikä he joutuvat oppimaan uusia taitoja. Aluekehitysrahasto on enemminkin tällaista hardwarea, eli konkreettista toimintaa varten. Tämä on se pilari ykkönen ja juuri se ala, jolla tuore tarha tulee kuvan mukaan. En nyt halua enempää vaivata teitä tällä asialla, mutta pilari kakkosesta ja kolmosesta tullaan keskustelemaan ja niiden rahoituksesta vielä lähemmin. Tietystikin jotakin arvioita on jo tehty siitä, minkälainen viipuvaikutus, keski, vertoviipuvaikutus rahalla tulee olemaan maassa A tai maassa B, mutta kaikki perustuu kokemuksiin. Olemme saaneet hyvin paljon kokemusta jo Junckerin raaston käytön yhteydestä, mahdollisesta vipuvaikutuksesta, riippuen siitä, mistä maasta on kyse ja niin poispäin. Joten uskon, että laskelmat ovat hyvin vakavasti otettavia ja mielekkeitä ja melkoisen konservatiivisia, melkoisen varovaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että loppujen lopuksi ei nyt tässäkään kohtaa halua mennä yksityiskohtaiselle tasolle, koska kaikki tulee riippumaan siitä, mistä yhteisrahoitusasteesta on kyse, mistä maasta on kyse, mutta lopuksi uskomme, että oikeudenmukaisen siirtyvän mekanismi voi saada liikkeelle 100-120 miljardia seitsemän vuoden aikana. Tämä tästä paketista. Ja mitä oikeudenmukaisen siirtävän mekanismiin tulee, se on osa vihreän, kehitys, vihreän kehityksen ohjelman investointiohjelmaa, on investointisuunnitelmaa. Tämä investointisuunnitelma on aiheuttanut hieman hämmennystä käsittääkseni, koska kyse on tuhannesta miljardista kymmenelle vuodelle. Olen pyrkinyt nyt selventämään tai hälventämään tätä hämmennystä. Ja voin kertoa teille, että me olemme laskeneet sen, miten, Euroopan, miten paljon Euroopan talousarvosta saadaan rahaa liikkeelle seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi MFFään komission ehdotuksen pohjalta. Me neuvottelemme edelleenkin, siksi tämä on vain alustava luku. Kuinka sitten loppujen lopuksi päästiin tähän tuhannen miljardin lukuun, yhteen biljoonaan? Luvut, jotka nyt esittelen, ovat seuraavalle seitsemälle vuodelle tarkoitettuja lukuja. Tämä tarkoittaa sitä, että seitsemän vuoden aikana päädytään noin 750 miljardiin investointeja, jotka liittyvät vihreän kehityksen agendaan. Ja tämä koostuu 320 miljardista, eikä 25 prosenttia EUn talousarviosta, jolla myötä vaikutetaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Kokonaisbudjetti on noin 1280 komission ehdotuksen mukaisesti jaettuna neljällä. Täten päädytään tähän 320. Lisäksi meillä on ympäristöön liittyviä menoja 40 miljardin verran. Sitten kansallisten yhteisrahoituksen myötä ja ilmastoinvestointien myötä meillä on 200 miljardia ja sitten ympäristöinvestoinnit noin 50 miljardia. Siis puhun koko ajan miljardista. Oikeamukaisen siirtämään mekanismi tuo mukanaan konservatiivisten varoisten laskelmien mukaan 100 miljardia ja sitten ETS-päästökauppa 80 miljardia. Eikä tämä yhteensä on suurin piirtein 750 miljardia seitsemän vuoden kaudelle. Ja jotta saadaan poliittinen viesti perille, kymmenen vuoden aikana on tarkoitus laskea, laskea vielä seuraavalle kolmelle vuodelle luvut sen pohjalta, mitä on tehty ensimmäisten seitsemän vuoden aikana, sillä oletuksella, että vähintäänkin Ilmastonmuutokseen liittyvä politiikka jatkuu, vaikkakin monivuotiset rahoituskehykset kulvatkin umpeen. Sanoisin, että nämä ovat melkoisen varovaisia oletuksia. Ja täten päädytään tuhannen miljardin lukuun kymmenelle vuodelle. Toivon, että nyt pystyin selventämään joitakin väärinkäsityksiä. Tämä on siis EUn osuus tästä kaikesta. Olen maininnut lisää luvun lisäsumman kaksi miljardia. Joskus ihmiset ovat avokätisiä, mutta uskon, että ei ole epärealistista, että tähän päästään, koska olemme saaneet hyvin paljon pyyntöjä, jotka liittyvät erityisesti meidän ehdotukseemme taksonomian osalta, erityisestikin Monet investointirahastot ja sijoittajat ovat hyvinkin innokkaita. Ne haluavat tietää, minkä tyyppisiä investointeja hyväksytään, mit, mitä pidetään ympäristöystävällisinä ja sellaisia, jotka auttavat vastustamaan ilmastonmuutosta. Yhä enemmän sijoittajia on tulossa mukana ja erityisesti sijoitusrahastoja. Ja on tärkeää, että Kiinnitän huomiota mahdollisten investointien laatuun ja luonteeseen, koska kyse on yksityisistä sijoittajista, eläkerahastoista ja niin poispäin. Niillä on suuntaviivana investoida yhä enemmän tiettyyn tyyppisiin toimiin. Meillä on suuret, mutta perustelut odotukset sen osalta, että seuraavien kymmenen vuoden aikana myöskin yksityisiä investointeja tulee mukaan siinä suuruusluokassa, jonka mainitsin. Jälleen kerran koko tämä vihreän kehityksen ohjelma ja investointisuunnitelma ja se, kuinka nämä luvut koostuvat. Tämä puheenvuoro liittyy tähän. Ja viimeinen sana vielä. On laskettu, että vuotuiset investoinnit, jotta päästään hiilidioksidineutraaliuteen, tilanteeseen olisivat 260 miljardin luokkaa, tai niin pitäisi jo 260 miljardin luokkaa, mutta on päivän selvää, että tänne ei päästä pelkästään Euroopan unionin toimien kautta. Euroopan unioni rahoittaa, unionin rahoitus tälläkin sektorilla täytyy nähdä pelkästään siemen perunana, joka sitten saa houkuteltua mukaan muita investointeja ja muita toimia. Me etenemme tässä asiassa, mutta emme voi yksin päästä tavoitteeseen. Joten tässä kohtaa yksityinen puoli ja yksityisen puolen yksityisten sijoitusten mukaan tuleminen on olennaisen tärkeää. Ja muovi, jätevero, minulta kysyttiin siitäkin. Yhteisymmärrys on asiasta ei yksimielinen, mutta kuitenkin jonkinlainen sopu. Tämä on edennyt ja myöskin päästökauppakysymyksessä – on esitetty joitakin vaihtoehtoisia näkemyksiä. Tullaanko tämä laajentamaan koskemaan myöskin ilmailu- ja merenkulkualaa? Tästä on keskusteltu ja muitakin ajatuksia on esitetty. Ilmailun osalta esimerkiksi on ehdotettu lisää veroa lentolippuja varten, varsinkin kun on kyse lyhyistä lentomatkoista. Haluamme todellakin kannustaa ihmisiä siirtymään lentokoneista juniin aina kun on mahdollista. Lippuvera on ehdotettu. Minulla on mitään konkreettista ehdotusta vielä takataskussani, mutta ihanteellista olisi, että seuraavien monivuotisten rahoituskehysten yhteydessä saataisiin aikaan selkeä oikeudellinen sitoumus ja yhteisymmärrys siitä, että luotaisiin omat varat seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä kenties emme pysty tarkalleen ja täsmällisesti määrittelemään, minkä tyyppisistä omista varoista olisi kyse. Jotkut niistä saattavat olla toteuttamiskelpoisia ehdotuksia, mutta yhteisenä tavoitteenamme, komission ja parlamentin yhteisenä tavoitteena pitäisi olla se, että lopullinen oikeudellisesti pätevä teksti saataisiin aikaan. Tämän kritisoitte sitä, että omien varojen kehittämisen osalta mikäli poliittinen sopimus syntyisi, voitaisiin ryhtyä tuumasta toimeen, mutta poliittista sopimusta ei ole. Mutta kysyttiin lyhyesti myöskin siitä, mitkä ovat ne meille kynnyskysymyksiä, kohtia, joissa raja tulee vastaan. Nämä kynnyskysymykset muutavat muotoaan koko ajan. Mikäli riittävästi rahaa ei ole, emme voi rahoittaa asioita Tämä täytyy tehdä selväksi ihmisille, mikäli ei ole rahaa, ei voida rahoittaa myöskään mitään. Saattaa olla, että jossakin kohtaa tulee raja vastaan ja koko homma ei ole enää mitään mieltä, koska rahoitus on riittämätöntä. Tämä on selvä juttu. Mitään ilmaisia lounaita ei ole olemassakaan. Ne jäsenvaltiot, jotka kannattavat uutta muuttaa politiikkaa jollakin osa-alueella, mutta samanaikaisesti kieltäytyä antamasta ei saa rahaa, niin niille jäsenvaltio täytyy selväksi, että ei tämä onnistu. Ei tästä ympyrästä neljötä saa. Tämä on mahdotonta ilman rahaa. Tämä täytyy tehdä selväksi. Minä rohkenen tämän sanoa ääneen. En minä tullut tänne kerjäläisen ominaisuudessa, enkä tullut ruinaamaan mitään, vaan esitin vain laskelmani. Kaikki voivat tarkistaa, pitävätkö laskut paikkansa. Ilomielin jaamme nämä laskutoimitukset kaikille ja niiden tulokset. Mikäli ei ole rahaa, ei voida investoida esimerkiksi rakennusten kunnostamiseen tai rautatieverkon laajentamiseen. Niin yksinkertaisesti se on. Nämä ovat asioita, joista täytyy tehdä päätöksiä. On naurettavaa päättää siitä ensin, että luodaan esimerkiksi Frontex ja sinne pistetään 10 000 ihmistä töihin. Ei minä kyseenalaista Frontex-päätöstä, mutta mikäli sitten kuusi kuukautta myöhemmin Frontexin budjettia leikataan 30 prosentilla, niin eihän tästä tule mitään. Tämä on hyvin ristiriitaista tavoitteiden vastaista. Ei 10 000 ihmistä voida palkata Suomen puheenjohtajakauden tapuen Suomen ehdottamalla summalla. Kaikki, mikäli kaikki uskoo, että tämä riittää, niin hyvä niin, mutta ei tämä kyllä, ei kyllä tähän tavoitteeseen päästä tällä summalla. Kyse on poliittisesta päätöksestä, joka täytyy tehdä. Siksi uskon, että on niin tärkeää, että käymme keskustelua sen osalta, mitä tarvitaan, mitä pitäisi tehdä, ja sitten lasketaan paljon tähän menee rahaa. Nyt tämä menee toisinpäin. Päätöksentekijät tekevät vain päätöksiä. Me olemme valmiita antamaan vain yksi, yhden prosentin, ja sitten katsotaan, mitä sillä saa yhdellä prosentilla. Tämä minun mielestäni ei ole oikea asenne, mikäli näin ajatellaan. Uh, Kiitos, tämä kävi selväksi. Varmaan kaikkien puolesta voin sanoa näistä laskelmista, joihin äsken viittasitte, että totta kai me haluaisimme kovasti kiinnostuneina saa nähdä ne, jotta voisimme laskelmia tehdä kanssanne nyt sitten kymmenen on pyytänyt puheenvuoroa. Kullekin annan puolitoista minuuttia, jos haluatte Haanilta vielä vastauksenkin. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Olbricht. Niin itse asiassa vastaus tuli tuossa jo äsken, joten en esitäkään kysymystä. Hyvä, ja sitten Markes, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. En puhu aivan yhtä lyhyesti kuin kollegani. On totta, että koordinaattorimmekin esitti tällä kysymyksiä. Minulla on vielä lisäkysymyksiä. En tiedä, voinko käyttää kolme minuuttia, mutta katsotaan. Ensinnäkin On selvää, että prioriteetista olemme yhtä mieltä. Parlamentti, neuvosto ja komissio olemme kaikki huomanneet, että prioriteetista olemme samalla sivulla. Nyt on kyse budjetin laajuudesta ja siitä tiedämme hyvin, että on haettava uusia omia varoja. BKTL ei riitä, meidän on oltava realistisia, vaikka ehdotukset tiedämmekin hyvin. Sanoitte, että komissio on tehnyt päätöksen omista varoista. Haluaisinkin kysyä näistä lainsäädäntöaloitteista. Me tiedämme hyvin, mitkä rajat ovat, mutta haluaisin kuitenkin vielä vastauksen teiltä tähän. Toinen kysymys koskee sitä, että että toukokuussa 2018 komissio esitteli MFF-ehdotuksensa. Viime viikolla komissio esitti uuden ehdotuksen, joka koskee tätä oikeudenmukaisen siirtymää mekanismia. Kuinka komissio tulkitsee nämä kaksi hetkeä historiassa? Kysymys siis on seuraava. Onko komissio sitä mieltä, että on yksi ainoa MFF joka on kokonaisuus, tämä toukokuu 2018 ehdotus plus tämä oikeudenmukaisen siirtymämekanismi. Ensimmäinen helmikuuta pidetään Portugalissa kohesiomaiden kokous Portugalin pääministerin aloitteesta. Tiedän, että komission jäsenet ovat kutsuttuja paikalle. Kysymykseni on seuraava. Tiedätte ehkä paremmin kuin kukaan meistä, kuinka tärkeä kohesiopolitiikka on – te olette itsekin toimineet kohesioon politiikan komission jäsenenä. Ainakin kahden MFFn aikana historiassa kohesiopolitiikka on edesauttanut paljon niin ilmastopolitiikkaa ja digitalisoitumista myöskin. Nyt haluaisinkin kysyä, aikooko komissio arvioida tätä lähestymistapaa ja kuinka komissio aika tulevaisuudessa arvioimaan ilmastokuluja, erityisesti kun ajatellaan ilmastopolitiikan mm, valtavirtaistamista. Lewandowski. Kiitokset ja Lewandowski, olkaa hyvä. Kiitokset oikein hyvä, että on kokemusta komissiosta, vaikka nyt tiedä, kokohan näin itse. No, tämä Lissabonin sopimuksen alainen toinen monivuotinen rahoituskehys on tässä tiedossa, eli tätä on kertaalleen testattu ja jos ajattelen tätä parlamentin näkökulmassa, niin tämä on vuosittain ajateltuna hyvä, mutta ei monivuotisesti ajateltuna niin hyvä. Herman von Rompuy pyrkii kovasti saamaan aikaan tuon hallitusten välisen sopimuksen. 8. helmikuuta näin tehtiin, mutta ei se tänä, tällä kertaa onnistu. Parlamentti on tästä äänestänyt jo vuonna 2013, 2014 ja 2015 käytännössä sitten ei voitu uusiin hankkeisiin ryhtyä. Mikä on teidän ajatuksenne realistisesta aikataulusta? Brexit ei tässä ole sen enempää päänsärkynä nyt, mutta pikemminkin täytyisi miettiä sitä, miten tuo vihreän kehityksen ohjelma saadaan koko hankkeeseen Entä sitten nettomaksajat ja tuo 7,5 prosenttia uusi nousu. Myös oma maanne on tässä mukana tärkeimpänä pelaajana. Ja kun tämä vielä tulee lisäksi tuohon komission alkuperäisen ehdotuksen lisäksi ja Suomen puheenjohtajakauden ehdotuksen lisäksi vielä nuo uudet prosenttiluvut. Eli mitä nyt sitten tapahtukaan vuonna 2021, niin se on uusien hankkeiden näkökulmasta tappio. Eli mikä on teidän mielestänne realistinen aikataulu edetä? Kiitos. Ja sitten Kurz, weil tatsächlich viele Kollegen ja schon gesprochen haben. Kiitoksia. Aivan lyhyesti useat kollegat ovat täällä jo puhuneet. Kiitän herra Haania siitä, että olette tulleet vierailemaan valiokuntaamme. En nyt esittele tätä äh, Nobel-palkintoa varten, enkä myöskään tässä Kristusta teille esittele, joka voisi teitä auttaa. Haluaisin vain helpottaa työtä, kun ajatellaan tätä oikeusvaltiomekanismia äh, MFFssä. Oikeusvaltioperiaate on perustavanlaatuinen asia EU:ssa. Komissio ja parlamentti ovat havainneet, kuinka nettomaksajat pitävät tiukasti kiinni kannoistaan, mutta myöskin vastapuolen kanssa vastakaisen ajatuksen omavien kanssa pitää voida keskustella. Kyse on myöskin siitä, miten hyvin toiset kansalaiset jäsenvaltioissa hyväksyvät ajatuksen, että EU pitää maksaa lisää rahaa. Silloin kansalaiset myöskin odottavat, että varoja käytetään tiettyjen sääntöjen mukaan, että sääntöjä kunnioitetaan, mutta tässä kohtaa on ongelmia. Kuinka konkreettisesti ottaisitte tämän asian mukaan keskusteluun? Oikeusvaltiomekanismi pitäisi siis ankkuroida seuraavan MFFään. Kuinka aiotte tämän tehdä? Kiitos ja Mureshan kiitos, kiitokset komission jäsenille. Muutama kysymys. Eli tuo vihreän kehityksen ohjelma ja monivuotinen rahoituskehys ovat tärkeimpiä komissiossa ja tässä myös meidän vastuullemme ne kuuluu, joten tulevina kuukausina on paljon työtä oikeanmukaiseen siirtymään mekanismista. Toki täytyy sen rahoitus saada nopeasti selvennettyä, jotta saadaan taattua sitten vihreän kehityksen ohjelman menestys ja myös eri monivuotisen rahoituskehyksen välineet käyttöön. Kysyisin tuosta oikeudenmukaisen siirtymän rahoituksen ensimmäisestä pilarista. Minkälaisia keinoja sieltä on sitten rahoitettavissa, jotta saamme kestävän taloudellisen sen aikaiseksi, emme pelkästään lyhyen aikaisia tavoitteita. Sitten rahaston toinen ja kolmas pilari, minkälaisia välineitä komissio on suunnitellut niitä maita varten, jotka rahoitusta tarvitsevat eniten, ja sitten nuo vähiten kehittyneet kehittyneet valtiot, erityisesti rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta, miten ne pääsisivät myös tuohon rahoitukseen käsiksi. Sitten komission jäsen tuosta monivuotisesta rahoituskäyksestä, mutta puheenjohtaja, minä en ole puhunut vielä ollenkaan niin pitkään kuin kello nyt näyttää, mutta kuitenkin rahoituskehyksestä kertokaapa neuvostolle, ettei pidä uskoa siihen, että noin vain parlamentti sen sitten hyväksyy neuvosto pitkälti kuvittelee, että parlamentti vain sanoisi sitten tähän kaikkeen kyllä. Eli pysy, muistakaapa nyt kertoa meidän taustoistamme ja käsityksistämme, niin kuin Fernandes tässä jo esittikin. Pitäkää meidän ääntämme yllä tuolla neuvostossa totuus on se, että me tarvitsemme joustoa enemmän ja riittävät rahat siellä myös. Kun me aloitimme rahoittamaan, rahoittamaan esimerkiksi maahanmuuttoasioita, niin meillä ei ollut minkäänlaisia marginaaleja, mutta me tarvitsimme otsakkeeseen kolme enemmän rahaa ja joka vuosi sitten täytyy sanoa, että ei ole yhtään rahaa, koska ei minkäänlaisia pelivaraa ollut olemassa koska kaikki rahat oli käytetty. Ja sitten vielä vuosittaisesta talousarviosta, parlamentin suuntaviivoista vuoden loppuun mennessä. Kertokaa neuvostolle, että pitäisi sen poliittinen painoarvo jo varhaisessa vaiheessa koko prosessia ottaa käyttöön, koska tässä on muuten kaikkia kauniita sanoja käytössä, mutta sitten todellisuudessa leikataan tuolta tutkimuksesta ja innovoinnista vaikka kuinka paljon, eli täytyisi pysyä noissa suuntaviivoissa myös neuvostossa ja sitoutua sitten näihin budjettineuvotteluihin jo varhaisessa vaiheessa vuoden keskivaiheilla, eikä sitten siirtää niitä aina vuoden loppuun asti. Sehän vaikeuttaa myös teidän elämäänne, hyvä komission jäsen. Kiitos tästä. Ja seuraava puhuja. Ähm, äh, Herra Hahn, minulla on se siis kaksi aihealuetta, joita haluaisin käsitellä kanssanne. Ensinnäkin perspektiivin liittyvä kysymys. Kuinka pääsemme pois pattitilanteesta, johon me joutuneet parlamentin ja neuvoston välillä? Ja loppujen lopuksi ihan yleensä käy niin, että vain leikataan. Ja kuinka MFF-prosessista saataisiin tulosta ja saataisiin sovittua kehyksistä, rahoituskehyksistä. Ja kuinka kaikki osapuolet ottavat tämän vastuunsa. Nyt on lukuisia tapoja parantaa koko tätä prosessia. Ei tässä tarvitse olla Jeesus tai Nobel-palkinnon saaja. Kyllä muutenkin voidaan pohtia parannuksia. Eräs kollega viittasi asiaan, herra Andreisen. Hän puhui siitä, että ilmastokysymysten valtavirtaistaminen pitäisi ottaa huomion kohteeksi ja katsoa, missä on mennyt pieleen ja sitten oikaista toimia. Hieman ennen joulua Libe-valiokunnan kanssa vierailin Kreikan saarille. Voisitteko nyt varmistaa, että saataisiin enemmän avoimuutta siihen, kuinka paljon rahaa ja mihin tarkoituksena annetaan turvapaikka- ja pakolaispolitiikkaa varten ja rajavalvontaa varten. 7-8 eri pottia on, joista rahaa käytetään, ja tämä on erittäin monimutkaista nähdä, kuinka annetaan tuesta apua, humanitaarista avusta ja rajavalvonnan kautta apua. Parlamenttina meidän on erittäin vaikea suorittaa valvontatehtäväämme, koska tilanne on kovin monen kirja, vai on hyvin vaikea paneutua koko tähän kysymykseen ja katsoa, kuinka paljon ja mihin raha menee. Toivon, tähän selkeyttä. Kiitos, äh, komissaari, että olette täällä tänään. Minä olen sukupuolibudjetoinnin osalta esittelijä parlamentti pitää tätä tärkeänä asiana jo ennen teidän valintaanne, tämä ei ole siis teidän syynne, törmäsin siinä, että kun budjettivaliokunnassa kysyin, kuka oikeastaan on vastuussa tästä asiasta, niin minulle aina sanottiin, että ei minä ole tästä vastuussa. kysytään äh, just äh, pääosastolta. Ja sitten Just pääosasto sanoi, että no me kyllä hoidamme syrjimättömyyskysymyksiä, mutta emme tiedä mitään budjosta. Ja tämä on ongelma komission puolella, koska Parlamentti peräkuuluttaa sitä, että sukupuolibudjetoinnin osa tehtäisiin jotakin, mutta komissiossa ei kukaan vastaa asiasta. Ei tässä nyt tarvitse ihan Jeesus olla mutta voitteko silti tänään jo sitoutua siihen, että hyvin nopeasti ryhdytte varmistamaan sen, että sukupuolibudjetointia varten budjettivaliokunta saa pätevää henkilökuntaa? Ja voitteko myöskin varmistaa sen, että tämä henkilö sitten tulisi komissiosta esittelemään komission työohjelman tätä varten? Voisimme saada pätevän henkilön komissiosta tänne valiokuntamme tätä asiaa hoitamaan? Kiitokset ja Ahmaa. La protection des intérêts financiers de l'Union. Euroopan unionin taloudellisten etujen suojeleminen on tietenkin hyvin tärkeää meidän valiokunnallemme. Me olemme perustaneet eh, syyttäjäviraston tässä tavoitteessa ja Euroopan komission sinne valittu teidän eh, eh, ruokahalunnon tyydyttämiseksi. Korruption vastainen yksikkö on kahden miljardin varoja käsitellyt Talousarvio on suurin piirtein 40 miljoonaa euroa vuosittain. Uskon, että tällainen investointi Euroopan syyttäjävirastoon tuo myönteisiä seurauksia Euroopan talousarviolle, mutta vaikuttaa kuitenkin siltä, että komission aikaisemmat ähm, budjetit 2020-2021 ja MFF aliarvioivat äh, syytteenviraston tarpeet. Marraskuusta saavat 2000 tapausta käsiteltäväksi kymmenessä päivässä. Muussa tapauksessa nämä raukeavat eikä voida enää periä takaisin varoja Euroopan tal- talousarvioon, vaan mahdollisuus on menetetty 2000 tapausta ja vain kymmenen päivää aikaan tehdä päätökset eh, näissä asioissa. Olisiko mahdollista, hyvä komissaari, katsoa millaisia ovat todelliset tarpeet ja varmistua siitä, että syyttäjän virastolla on riittävät eh, resurssit käytettävissään? Kiitokset ja kello. Monsieur le Président, monsieur... Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Minä tahtoisin kiinnittää huomiota tuohon hiilirajamekanismiin, veromekanismiin. Tämä mekanismi tarjoaa budjettivaroja lisää, mutta myös se periaatteessakin on hyvä ajatus. Eli rajoilla olisi hinta maksettavana ympäristövaatimuksista, jotka vaadimme, joita vaadimme myös Euroopan unionin sisällä. Ja tämä mekanismi tarkoittaa sitä, että usein on käynyt, tapahtunut aikaisemmin hiilivuotoa eh, teollisuudesta, teollisuudessa Euroopan unionissa. Voisitteko mahdollisesti puhua tästä hankalasta asiasta, mutta minkälainen tilanne nyt on periaatteessa on olemassa konsensus, eli siinä mielessä ollaan edistytty paljonkin, mutta teknistä työtä täytyy vielä kovasti tehdä, jotta se toimisi ja näin saataisiin sitten budjetin rajoja vähän laajennettua. Tehän juuri tästä, tähän äsken jo viittasitte. Kiitokset. Ja Stefan Utsa, olkaa hyvä. Thank you. Mr. Commissioner, in my view there are no small policies. Hyvä komissaari, ei ole mitään pientä ja suurta politiikkaa mielestäni. Minä puhun tärkeiden ja pienten toimintapolitiikkojen puolesta. Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismi on yksi näistä. Se on juuri ka- saanut, saanut kasvua MFFn aikana – se oli aikaisemmin 380 miljoonaa ja nyt 1,4 miljardia, mikä on hieno asia. Kuitenkin jäsenvaltiot hyökkäävät sitä kohtaan, vaikka tämä budjetti tätä on ehdotettu, niin, niin kuitenkaan asiat eivät edesty 2018-2019 merkittäviä määriä kohdennettiin lentokoneiden, helikoptereiden ostamiseen ja lääkkeisiin. Tätä ei käytetty ja rahat jäivät käyttämättä. Haluaisin, että seuraavalla kaudella ne käytettäisiin. Emme me tarvitse Australiaa omalle alueellemme. Se merkitsee katastrofeja. Mahdollisesti Itävallan kokoinen ö, alue, 10 miljoonaa hehtaaria koronavirus jota varten ei, ei varastoida ketään jäsenvaltiossa eikä EU:ssa ja se on jo vienyt 444 henkeä. Haluaisin, että vahvistettaisiin EUn pelastuspalvelumekanismia ja pidetään kiinni luvuista, joita ehdotettiin, ja myöhemmässä vaiheessa autettaisiin komissiota täytäntöönpaneemaan, niin kuin me parlamentissa tulemme tekemään, täytäntöönpanemaan mandaattia niin, että voidaan valmistaa että on, on materiaalia, helikopterit ja lentokoneita ja lääkkeitä saatavilla. Kiitoksia. Thank you. Uh, before... Kiitokset. Ja ennen Haania minä haluaisin itsekin lisätä muutaman sanan. No itse asiassa en niinkään lisätä, koska kuulimme tämän jo ensimmäisellä kierroksellakin. Eli kun puhuitte Puhuitte siis Invest EUsta ja Invest EU-rahojen laskemisesta jäsenvaltioiden keskusteluissa. Tämä kuulosti vähän erikoiselta tuo viittauksenne. Muistaakseni tämä on markkinapohjainen kuitenkin, tämä Invest EU. Eli miten tämä toimii? mikä on nyt oikea selitys sitten esityksellenne, väitteellenne. Eli voisitte varmaan selventää tätä vielä. Olkaapa hyvä. Thank you. Maybe I start immediately with the, with the latest. Of course, in, in Pillar 1. Kiitoksia. Ehkäpä aloitan aivan alusta sinnekin äh, Pilar 1, siinä on etukäteen määrätyt varat ja Pilar 3, Pilar 3, siihen liittyy tiettyä kilpailua Ehkä unohdin ensimmäisessä puheenvuorossani puuttua tähän, mitä emme tehdä, jotta voisimme auttaa niitä alueita, Äh, joihin vaikuttaa vahvasti nämä hiilidioksidipäästöt. Me tukisimme näitä maita ja auttaisimme niitä luomaan äh, tarvittavia hankkeita. Kyseessä ovat alueet, jotka voivat ottaa vastaan tämän tyyppistä rahoitustukea alueiden välillä on jonkinlaista kilpailua, pitää olla kilpailua, mutta jotta ei toistettaisiin nyt ehkä virheitä, mutta sellaisia kokemuksia, joita Junckerin rahaston kanssa koimme, perustaisimme rakenteita, jotka auttavat alueita ja hallintaviranomaisia laatimaan vahvoja projekteja, jotka voivat saada rahoituksen. Ja sitten meillä on tietenkin pilari kaksi ja, ja kolme ja jonkinlaista kilpailua, mutta tavoitteena on todella se, että autamme niitä, joilla ei ole niin paljon kokemusta, että ne voisivat kirjaa muita, eivätkä joudu uhrin asemaan. Sitten tästä on oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Edustaja Markis tästä kysyi. Se on aivan listan kärjessä. 7, niin, se tulee siis lisäksi. 7,5 on tuoretta rahaa ja se tulee muun päälle. Of our proposal. We are always talking about our... Niin, me aina puhumme omasta ehdotuksestamme. Ja kuten tiedätte, olemme neuvotteluiden keskellä. Olen kiitollinen Charles Michelille siitä, että hän on nyt ottanut tämän koko asian käsinsä ja matkustaa eri paikkoihin ja Sherpa kokoontuvat. Meillä on tapaamisia helmikuun alussa ja toivon, että saamme helmikuun aikana uuden neuvottelun laatikon ja ehkä ylimääräisen neuvoston kokouksen. Sitä ei ole vielä vahvistettu, mutta on aivan selvää, että neuvoston puolelta me, meidän on kiihdytettävä, että täällä puhuittekin jo viime kertaisin päivämäärin ja olemme jääneet jo nyt jälkeen. Muistan oikein hyvin, että lopulliset päätöksiä ei tehty niin, te, niin kuin 13 joulukuuta ja ohjelmat alkavat ensimmäinen tammikuuta. Eli ei tässä ole aikaa hukattomasti. Sitten oikeusvaltiokysymys. Tämä on juuri asia, josta neuvottelemme se on net, nettomaksajat äh, niskan hengittämässä jotkut maat kannattavat va, vasti oikeusvaltiomekanismeja, toiset vähemmän. Jotkut haluavat lisää kohesioon. Ja kompromisseja on siis löydettävä. Sitten tämä klisee, ne jotka saavat enemmän kohesion varoja yleensä ovat niitä, jotka ovat eh, suuremmassa riskissä oikeusvaltioperiaatteen osalta. Viime vuonna kesäkuussa totesinkin, että tästä vuodesta alkaen meillä olisi oikeusvaltion säännöt, jotka kattavat kaikki maat. Yhdenvertainen kohtelu on periaatteena ja pyrimme tunnistamaan puutteet aina kun niitä sattuu. Meillä on kaikilla varmasti näyttöä ja tietoa siitä, että puutteita luultavasti on eri alueilla, luultavasti kaikissa jäsenvaltioissa. Joten on aivan oikeutettua, että meillä on tällainen unionin laajuinen lähestymistapa. Ja näin voidaan myös välttää eh, se, että joku pääsisi sanomaan, että jotenkin ne eh, joihinkin maihin kohdistusi erityiskohtelu. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Sitten maahanmuuton kustannuksista eri otsakkeiden alle jaettuja kustannuksia. Tämä on selkeästikin näiden aikojen ilmiö. Seuraavassa MFFssä meillä on uusi otsake. Nyt viimeksi että olen ensimmäinen kerta. Nyt voimme keskittää odotetut budjettikulut jotka koskevat maahanmuuttoon liittyviä kustannuksia. Näin voimme saada lisää avoimuutta helpottaa valvontaa ja myös Euroopan parlamentti pystyy seuraamaan paremmin asiaa. Sitten sukupuolibudjetoinnista sain juuri tiedon, että, että tulemme tässä tekemään aloitteen budjettipääosastona. Mitään tekosyitä ei enää voi olla. Ei pikemmin kuin myöhemminkin tulemme esittämään konkreettisia ehdotuksia ja sitten tietenkin pääosaston asian asiantuntijat tulevat tänne keskustelemaan kanssanne aiheesta. Ilmaston valtavirtaistamisesta sitten meillä on kaikilla, kaikissa pääosastoissa opittavaa. Meidän on oltava tiukkoja, kun määrittelemme, mikä on ilmaston kannalta relevantti ja mikä sellaista ei ole jotta saataisiin parempia täsmällisempi kuva, koska jo nyt lähes 20 prosenttia budjetista on käytetty tälle alueelle. Jos ajatellaan, että 40 prosenttia maatalousbudjetista pitäisi olla ja 30 prosenttia kohesiosta pitäisi olla äh, ilmaston kannalta relevanttia, niin on katsottava mitä siihen voidaan laskea mukaan ja mitä ei joten tällaista jäykkyyttä tai tiukkuutta kyllä tarvitaan suhteessa jäsenvaltioihin. Tässä odotamme panoksia myös tilintarkastustuomioistuimelta, niin että kertomuksessa voidaan tunnustaa, on, tunnistaa tilanteita ja, ja katsoa täsmällisesti, mitä toimia voidaan pitää ilmaston kannalta relevantteina ja mitä toimia ei. Sitten edustaja Kele, puhuitte hiilirajan verosta. Tämä kuulostaa aivan järkevältä ja aivan oikeutetultakin. Kyseessä on siis hiilitulli, joka sopii myös VTO-sääntöihin. Tätä meidän on tarkasteltava vielä. Vaihtoehtoinen reitti olisi päästökaupan laajentaminen tai joku muu vastaava, joka olisi paremmin VTO-sääntöjen kanssa samoilla linjoilla, mutta joka kuitenkin sitten johtaisi samoihin tuloksiin me niin, ja muutkin ovat sitä mieltä, että tarvitaan yhdenvertaisia kilpailuolosuhteita, niin että estettäisiin se, että, että Euroopasta tuotanto siirtyisi muualle alueelle, jossa, jossa hiilidioksidipäästöistä ei niin välitetä. Ja tästä, tästähän tulisi myös hintojen ja kilpailun vääristymistä seurauksena. Euroopan syyttäjävirastosta Rova on jo tien päällä. Enkä näe mitään ihmeellistä tällä hetkellä. Nyt toiminta vasta alkaa tänä vuonna ja meillä on yhteinen ymmärrys siitä, miten asiat edistyvät. Tehän tiedätte, että, entä kaikissa jäsenvaltioissa sitä ei hyväksytäkään. On katsottava, kuinka tämä toimii. Heti alkuun on katsottava, kuinka paljon ihmisiä tarvitaan – Minä, minä, meillä on uusi johtaja tulossa, mutta meidän on ymmärrettävä, mitä tarpeet ovat ensin. Ja tästä vielä keskustella myös tässä talossa. Kuinka työ jaetaan Olafin ja syyttäjäviraston välillä. Ja tämä kaikki vaikuttaa myös henkilöstöallokointiin, joten on ehkä vähän varhaista vielä sanoa täsmällisesti, mitä tarvitaan ja mitä ei tarvita. Mutta emme me tätä mitenkään vastusta. Päinvastoin olemme vuosia tehneet työtä, jotta saisimme aikaan tämän syyttäjäviraston. Totta kai tarvitaan asianmukainen henkilöstömäärä sinne. Sitten lopuksi vielä katastrofien ennaltaehkäisy ja niiden kanssa selviytyminen. Minun on vielä tätä tutkittavaa ennen kuin voin antaa vastauksia, mutta meillähän on tämä eurooppalainen mekanismi ja ajatus oli ja on edelleen se, että jäsenvaltiolla on erilaisia laitteita, ja se perustuu kansallisille kokemuksille. Alankomaissa esimerkiksi on paljon laitteistoa, joka liittyy veden keräämiseen. Tällaista voisi lainata muille maille, kun tulvia tapahtuu. Omassa maassani on kokemuksia järjestyksistä ja maan vyörymistä. Kaikkien maiden olisi osallistuttava omilla erikoislaitteistoillaan silloin, kun katastrofeissakin tapahtuu. Mutta on todella tärkeää, että laitteistot ovat olemassa ja ideaalisesti jäsenvaltioiden olla. ei koskaan ollut ajatuksena se, että olisi jonkinlainen Euroopan laajuinen val- valmiustaso, vaan meillä on täällä laitteita, laitteita riippuen kokemuksista ja tarpeista. Ne ovat jäsenvaltioissa ja olisi, niitä olisi tar- tarjottava naapurimaille ja jäsenvaltioille, mikäli katastrofeja tapahtuu. Thank you, um, Mr. Kiitokset tästä, hyvä komission jäsen, vastauksistanne ja kommenteistanne. Näin päättyy keskustelu komission jäsen Haanin kanssa. Kiitos kun tänne saavuitte ja toivomme, että näemme teidät täällä myös mahdollisimman usein, aina kun tarve vaatii. Kiitos siis tästä. Ja jatkamme eteenpäin parin minuutin päästä investointipankista pankkiasioista ja sitten myös käsittelemme aamun aikana käsittelemättä jääneitä kysymyksiä. We continue with our... Uh, no niin, nyt jatkamme sitten esityslistallamme eteenpäin. Ja ne, kohta 14. Euroopan investointipankin rahoitustoimet vuosikertomus 2019. Nyt uh, Kohma saa puheenvuoron. Aivan lyhyesti voitte tätä luonnosta esitellä. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais être effectivement très euh, bref puisque... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti. Se, mikä minua tänään kiinnostaa, on lähinnä kuulla kantoja eri jäseniltä ja ryhmiltä. Meillä on ollut täällä jo äh, varjoesittelyiden kanssa tapaamisia koskien tätä, tätä asiaa. Esittelen nyt tämän vuosikertomuksen yhteyttä meillä on täällä ilmastoosuus, sitten nämä Euroopan ulkopuolelle menevät lainat, sitten puhuisin avoimuudesta ja, ja sitten vielä asia, joka, josta monet teistä olivat huolissaan, pk-yritykset ja innovointi. Tämän kertomuksen tarkoituksena oli seurata komission eh, suosituksia ja se, mistä olemme yhtä mieltä, kuinka EIPstä saadaan siis ilmastopankki, kuinka se hoidetaan. Viime viikolla kuulimme EIPn puheenjohtaja ja hän sanoi, että, että olihan tämä tällainen jo vähän aikaisemminkin, jos haluamme siitä ilmastopankki tehdä, niin kyllä minun mielestä muutamia muutoksiakin kuitenkin on tehtävä. Tässä kertomuksessa siis kertoa, missä mennään ja minkä kautta voisimme todella tätä muutosta ja siirtymää muunnosta auttaa niin, että EIP muuttuisi ilmastopankiksi. Tässä nämä eri kohdat esiteltiin ja nyt mielelläni kuulen huomioitanne ja kritiikkiä ja tarkistuksia. Jatkossa on oikein hyvä, jos tähän osallistutaan, jos teette tarkistuksia. Näin voimme luoda myönteistä ilmapiiriä ja kaikki pysyvät samalla sivulla. Kiitoksia. Kiitos, hyvä Kormaan tästä. Onko varjoesittelijöillä tähän kommentoitavaa? Fernandes, olkaapa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, je vais parler en portugais. Euh... Kiitos puheenjohtaja. Niin, kiitokset. Minä kiinnittäisin nyt huomiota tuohon investointipankkiin. Kiitän ensiksikin äh, esittelijää tehdystä työstä. Ja nyt äh, pankkihan on siirtymässä vihreämmäksi. Esittelijä on sitä mieltä, että investointipankki pysyy tuon artiklan 309 perusteella tasapainoisena. Se toimii koko unionin hyväksi. Ja sitten kun katsomme hänen tekstiään ja sen toista osaa, siinä puhutaan fossiilisten polttoaineiden tilanteesta. Esittelijän mukaan asiassa on edettävä varovaisesti ja täytyy myös muistaa, e, minkälaiset e, raja-arvot tässä on esimerkiksi PK-yrityksiä silmällä pitäen. Ja minä haluaisin myös kolmanneksi muistuttaa ilmastoasioista. Ilmastoasiat eivät, e, ilmastoratkaisut eivät etene ilman teollisuuden tukea jos teollisuus ei osallistu tähän havittelemaamme muutokseen, niin emme pääse juuri mihinkään. Sieltä täytyy tulla myös innovoivia ratkaisuja ympäristön näkökulmasta. Ja kun yritämme päästä eroon näistä fossiilisista polttoaineista, niin täytyy muistaa sen vaikutus yhteiskuntaan. Tässä korostetaan PK-yritysten merkitystä, niiden teknisen avun tarvetta ja niiden rahoituksen, rahoituksosuuksiin pääsyä. Riittävästi varoja täytyy olla PK-yrityksille. Muistuttaisin myös siitä, että Euroopan unioni on esimerkiksi Yhdysvaltoihin nähden jälkijunassa. Ja minä muistuttaisin siitä, että kansanpuolue tukee aloitteita, jotka tässä on esitetty, ja toivoo, että parlamentti hyväksyisi nyt aktiivisemman kannan myös ympäristönäkökulmasta, mutta myös turvallisuusnäkökulmasta ajateltuna läpinäkyvyyden avoimuuden kannalta pankki on siirtynyt oikeaan suuntaan. Tähän varmasti tulee sitten meiltä muutama tarkistus ja niistä sitten keskustelemme. Mutta joka tapauksessa haluan vielä kiittää lopuksi esittelijää. Seuraavaksi Heinaluoma. Thank you. Firstly... Kiitoksia. Minäkin haluaisin ensin kiittää esittelijän Gohmandia erittäin hyvin tehdystä työstä. Se on hyvä pohja jatkolle. Mukana monia tärkeitä seikkoja, jotka jo mainittiin, kuten maantieteellinen jakauma, EUn EIPn rahoituksessa, PK-yritysten rooli ja se, että vahvistetaan hallintopuolta ja valvontaa EIPssä. Tässä keskitytään ilmastokysymyksiin. Uskon, että voimme kaikki katsoa, että tämä on täysin perusteltua Koitetaan huomenna EUn tekemiä päätökset ja myöskin EIPn omat päätökset. Ilmastolaina tavoitteista on samaa mieltä esittelen kanssa siitä, että EIPn pitäisi kertoa enemmän siitä, kuinka se on päästä tähän tavoitteeseen, kuinka lainanantopolitiikkaa mukataan Pariisin sopimukseen. Samaan aikaan meidän täytyy muistaa, että meillä on muitakin tärkeitä asioita, joita täytyy rahoittaa, kuten kohesio, ja teollisuuden kilpailukyky. Oli miten oli, ilmasto ei ole ainoa elementti, joka liittyy kestävyyteen ja siirtymään. Eriarvoisuus on kasvussa Euroopassa. Tuskin voi liikaa painottaa sosiaalista yhteiskunnasta puolta oikeudenmukaisessa siirtymässä, ja tämä täytyy, tämä täytyy näkyä myöskin EIPn toiminnassa, ei pelkästään silloin, kun investoidaan Invest EU-ohjelman kautta tai investoidaan oikeudenmukaisen siirtämään rastoon, vaan myöskin täytyy myöskin sosiaaliset hankkeet ja ihmisten taitojen päivittäminen ottaa huomioon. Minulla on muutama kommentti. Ensinnäkin täytyy pistää merkille, että EPn rooli on todellakin ollut kasvussa ja se tulee kasvamaan myöskin jatkossa. Samanaikaisesti meidän täytyy kysellä tulosten perään ja myöskin peräänkuuluttaa suurempaa vastuuta Suurempi vastuu merkitsee parempaa valvontaa, hyvää johdonmukaisuus ja koherenssi täytyy toteuttaa niin, että päällekkäisyyttä ei synny ei ja muiden toimien kanssa. Täytyy tarkastaa myöskin tuloksia kaikilla aloilla. EIPn lainanannon täytyy todellakin olla lisää investointeja siellä, missä on markkinoilla puutteita tai aukkoja eikä pitää mennä rahoittamaan sellaisia, rahoittamaan sellaisia hankkeita, jotka muutkin, muutenkin olisivat toteutuneet. Täytyy tarkastella myöskin parempaa arviointia silloin, kun on EIPn hankkeiden tuloksista ja vaikuttavuudesta kyse. Mukaan luettuna ulkoisen lainanantomandaatin alla olevat hankkeet, mitäkin täytyy voidaan arvioida. Ja mitä tulee ulkoisen lainanantoon, siihen liittyen mandaattiin, uskon, että sitä koskeva teksti hieman kaipaa vielä pohdintaa Edustaja Ejer puhui siitä, että vaikka ilmasto onkin tärkeä painopistealue EPn toiminnassa, niin enemmän voitaisiin painottaa myöskin politiikan johdonmukaisuutta silloin, kun on EUn ulkopolitiikasta kyse. Täytyy tarkastella EIPn antamien tukien tai lainojen vaikuttavuutta, miten se kulkee käsikädessä muiden tavoitteiden kanssa, että myöskin rahanpesun vastainen toiminta – ja verovilpin vastainen toiminta on tärkeää samassa. Uskon ja olen varma siitä, että yhteistyö jatkossa sujuu erinomaisesti sekä esittelen tämän muiden varjoistyöiden kanssa. Kiitos. Also, uh, for my... Kiitokset, kiitokset esittelijälle tästä luonnostelusta. Hyvä pohja tämä on tosiaankin muutama sananen omasta näkökulmastani ja myös ryhmältä. Minä uskon, että kannattaisi korostaa tuota poliittista koherenssia ja yhdenmukaisuutta vihreän kehityksen ohjelman kanssa, koska toisaalta investointipankki auttaa tässä toimimaan jo e- energialainanantopolitiikassaan, mutta sitten täytyy myös miettiä sitä, miten rahoitamme tuota vihreän kehityksen ohjelmaa ylipäätään. Tästä tahtoisin sitten sitten Eli kiinnittää tähän nämä vihreät lainanantomahdollisuudet. Ja taksonomiasta on olemassa myös sopimus ja täytyy sitten miettiä tarkemmin sitä, mitä todellisuudessa nuo vihreät investoinnit tarkoittavat. Ja sitten liikennepolitiikasta oli hyvä kuulla, että myös aiotaan tehdä ehdotus myös liikenteelle tarkoitetuille lainoille, mutta varmasti olisi sitten syytä kuulla tästä vähän tarkempaakin. Ja kolmanneksi tuo yhteys kiertotalouteen. Viime viikolla me hyväksyimme tästä päätöslauselman vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä kiertotaloutta, korostimme siitä ja sitten myös siinä, että nuo materiaalit olisivat myrkyttömiä. Sitten kapasiteetista Tätä kannattaa korostaa kyllä, ei pelkästään investointipankin yhteydessä, vaan myös komission ja jäsenvaltioiden näkökulmasta, kun keskustelemme monivuotisesta rahoituskehyksestä, että EIPlle annettaisiin riittävästi rahat auttaa ohjelmien valmistelussa, mutta myös ohjelmien varsinaisessa toteuttamisessa. Ja sitten tuosta avoimuudesta. Minä uskon tuohon yleissopimukseen, jotka tarjoavat Orhuusin yleissopimukseen, joka on tarkoitus tätä parantaa. Ja uskon, että vaikka tähän mennessä investointipankissa myös on jo ponnisteltukin, niin parantamisen varaa edelleen olisi, joten muutama sana varmaan kannattaisi myös tähän main laittaa. Sitten kuusi, olkaa hyvä. Vielen Dank. Ähm, ich möchte mich heute... Kiitos. En haluaisi nyt tänään puhua tästä mietinnöstä niinkään, koska viime viikolla Madame Hoyerin kanssa esitin jotakin kysymyksiä asiasta ja silloin monet asiat tyivät mielessäni. Poliitikot, kun tekevät päätöksiä, niin päätöksiä ei pidä vesittää sitä, mitä tiedemiehet ovat todenneet todeksi en halua tästä nyt puhua sinänsä, mutta kun puhutaan siitä, että 50 prosenttia EIPn rahoituksista pitäisi suunnata vihreän kehityksen ohjelmaan ja että ne kriteerit, joita noudatetaan, on meri, me valittu joko tieteelliseltä pohjalta vai poliittisesti, kun on valittu, niin minulla on suuria epäilyksiä tämän asian suhteen, koska veronmaksaja loppujen lopuksi joutuu tästä kaikesta vastaamaan tämä kysymys vain on mielessäni. Uh, the next speaker Kiitokset. Seuraavaksi tässä minä puhun. Ja kiitos siis Kohmaan teille tästä työstä asian eteen tähän mennessä. Tämähän on tärkeä teksti ja itsestään selvää on, että ilmasto ja ilmastonmuutos ovat Euroopan ja Euroopan uuden komission näkökulmasta yksi merkittävimmistä asioista, joten myös investointipankin täytyy olla tässä tärkeänä pelaajana. Ja nyt sitten muutama lyhyt kommentti. Ensiksikin on olennaista, että miten tahansa sitten EIP tulevaisuudessa toimii niin, että se pysyy kolmen A luottoluokituksessa ja pysyy myös pankkina, koska ilmaston lisäksi on myös muita elementtejä sen toimissa ja politiikassa, joista sen pitää sitten pitää huolta, kuten PK-yrityksistä ja muut, kuten täällä jo mainittiin. Ja toiseksi muistuttaisin siitä, että tässä toimitaan markkinaympäristössä ja olisi sitten syytä muistaa, että tar- miten tarvitaan tarkkaa tiekarttaa ilmastosuunnitelmiin ja tavoitteisiin pääsemiseen investointipankin tavoitteissa. Investointipankin täytyy toimia tosiaan nykyisessä markkinaympäristössä, sitä ei pidä unohtaa. Ja sitten yleisemmin kolmanneksi varsinkin kun muistamme, miten kiireellisiä nämä ilmastotavoitteet nyt ovat, niin meidän ei pitäisi ilma, EIPtä kuormittaa liikaa tapauskohtaisesti. Siellä täytyy sitten toteuttaa itse tuo raportointi ja me sitten valvomme sitä vähän laajemmalla tasolla. Ja sitten neljänneksi on merkittävää myös se, minkä tyyppistä lainanantopolitiikkaa sitten liikennealalle on odotettavissa. Ja seuraavaksi Papadimulos, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Omalta osaltani haluaisin kiittää edustaja Korman ja hänen ehdotuksensa on oikein hyvä lähtökohta. Siitä voimme keskustella. Se on myös hyvä, kun ajatellaan sitä lopputulosta, johon olisi tarkoitus päästä. Joitakin päiviä sitten Euroopan parlamentti suurella enemmistöllä hyväksyi tämän vihreän sopimuksen ja kuulimme muutamia päiviä sitten juuri nämä ehdotukset, jotka koskevat sitä, että EIPstä tehtäisiin ilmastopankki. Uskon, että tämä kertomus puhuu nimenomaan paljon tästä tarpeesta ja konkretisoi sen sitoviksi tavoitteiksi. Joten on syytä olla tyytyväisiä tähän eip päätökseen kaksinkertaista investoinnit vuonna 2025 mennessä 25-50 prosenttiin nostetaan näitä ilmastoinvestointeja. Sitten jotenkin huomioita asioita, joita olisi vielä parannettava ja joihin olisi puututtava, josta tulemme tekemään tarkistuksia. Ensinnäkin artiklan 309 mukaan EIPn perustavoitteena on edistää taloudellista, sosiaalista, alueellista koheesiota. Meidän on työstettävä tätä vahvemmin, ja ottaen huomioon, kuinka eri arvoisia alueita Euroopassa on. 2018 vuonna esimerkiksi EIPn rahoituksesta näemme, että 50 prosenttia meni kuudelle valtioille ainoastaan. Tämän tilanne on muutettava. On myös ryhdyttävä toimiin, jolla vahvistetaan rahoitusta eri PK-välineiden kautta. Meidän on annettava PK-yrityksille teknistä tukea ja helpotettava niiden mahdollisuuksia saada rahoitusta. Meidän on myös lisättävä ponnisteluja avoimuuden ja tilivelvollisuuden osalta. Menneisyydessä on tehty paljon vihreitä investointeja, jotka olivat valevihreitä tai ei ollut riittäviä valvontoja, jotka olisivat niihin kohdistuneet. Siksi onkin tärkeää, että meillä olisi jonkinlainen yhteistyömuistio EIPn ja Euroopan parlamentin välillä. Ja näin vahvistettaisiin tätä tilin velvollisuutta. Tässä hengessä tulemme tekemään hyvin rakentavia ehdotuksia, jotta voisimme vahvistaa, emmekä suinkaan heikentää tätä mietintöä. Kiitoksia. Thank you. I would like to pass... Niin, kiitos. Ja Gabriel investointipankista. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös esittelijään Gormondille ja varjoesittelijöille heidän puheenvuoroistaan, jotka liittyvät EIPn rahoitustoimintaan. Ilomielinen valiokuntanne kuultavana tänään sen rakentavan keskustelun jälkeen, jota kävitte viime viikolla meidän puheenjohtajamme kanssa. Täällä esitettiin monia erittäin osuvia huomioita. Haluaisin niistä poimia esiin kaksi. Ilmastoasioihin keskittyminen ja EPn rooli ulkoisena rahoitustoimijana EUn politiikassa. Me tuemme vihreän kehityksen ohjelmaa ja olemme valmiita tekemään kaikkea, jotta se toteutuu. Uudet tavoitteet, jotka EIP on asetettu, niistä on jo tiedotettu. Te tiedätte ne ilmastotoimet ja ympäristön kestävän rahoitus tulee muodostamaan vuoteen 2025 50 prosenttia meidän toiminnastamme ja mukautamme me vuoteen 2020 vuonna jo Pariisin sopimukseen vastauksena joihinkin huoliin, joita täällä esitettiin. EIP on erittäin tietoinen siitä, että siirtymä edellyttää sitä, että päästään parisen tavoitteisiin. Tämä vaikuttaa joihin sektoreihin ja alueisiin ja ihmisryhmiin enemmän kuin muihin. Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin myötä EIP pyrkii lisäämään rahoitustaan näihin toimiin, mutta se myöskin antaa neuvoja ja tukea kaikkein haavoittavaisimmille haavoittuvaisimmille alueille ja ihmisryhmille sen varmistamiseksi, että ketään ei jätetä leskellä soittamaan, lehdellä soittamaan. Tämä lähettää tärkeän signaalin muulle maailmalle – ja vahvistaa sitä pääasiasta viestiä, että EU on kärkipäässä, kun taistelee ilmastonmuutosta vastaan. Ja tästä päädynkin kätevästi toiseen huomiooni. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan on maailmanlaajuista taistelua. Siksi täytyy varmistaa, että EIP muodostuu Euroopan unionin ilmastopankiksi ja se on suuri monenvälinen lainanantaja maailmassa ja se voi myötävaikuttaa myöskin kolmansiin maihin – ja samaan aikaan sillä vaikutusta. Viime vuosikymmenenä EU on tukenut EUn ulkopolitiikkaa ja kehityspolitiikkaa suurissa määrässä maita. Kustannukset EUn talousarvion kannalta ovat olleet hyvin vähäiset eri välinen kohdalla, esimerkiksi EIPn ulkoinen lainanantomandaatti. EU Investment-hankkeen ulkoinen mandaatti pitäisi sisällä 120 maata EUn ulkopuolella näissä maissa tehdään toimia jo nyt. Ja kun tarkastetaan kansainvälisiä rahoituslaitoksia, EIP tarjoaa EUlle toiminta riippumattomuutta täysin EUn politiikkaan mukautuen. Osakkaina on vain EUn jäsenvaltioita. Tämä on tärkeä asia tunnustaa, koska EUlla on käsissään väline, joka on täysin sen hallinnassa. Ja se on ainoa kansainvälinen rahoituslaitos, joka käy jäseneltyä vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa. Tämäkin on asia, joka kannattaa muistaa. Mikäli haluamme jatkaa ja edelleenkin olla etupäässä, kun taistelee ilmastonmuutosta vastaan jos täytyy varmistaa, että meillä on erittäin vahva eurooppalainen rahoitus toimia, ja sen vuoksi EIP täytyy olla vahva toimija. Kohta 23 mietintöluonnoksessa kannattaa huomata, te tuette kolmikantakeskusteluita ICI-välineestä tällä hetkellä. Se on erittäin tärkeää. On tärkeää, että IPn keskeinen rooli on myöskin mukana vuoden 2020 jälkeisessä arkkitehtuurissa ja myöskin julkisen ja yksityisen sektorin toimet Euroopan unionin ulkopuolella voivat jatkua EPn toimien kautta. Ja kun tarkastellaan tilannetta ja lainsäädäntöprosessia, niin yhteisymmärrys on syntynyt EUn ja komission välille jo mukaan luettuna tavat, joilla vahvistetaan EUn politiikan johdonmukaisuutta EPN toimien avulla tai niiden yhteydessä, se on kuitenkin on rahoitustoiminnasta EUn ulkopuolella. Yhteisymmärrys hiastui myöskin neuvoston neuvottelumandaattiin. Toivon mukaan parlamentti tulee auttamaan ja vahvistaa tämän näkemyksen kolmikantakeskusteluissa. Jälleen kerran haluaisin lopuksi vielä kiittää siitä, että pystyn olemaan täällä tänään puhumassa teille. EIP luottaa hyvään yhteistyöhön EIPn ja parlamentin erityisesti budjettivaliokunnan välillä jatkossakin. Mr. Command, do you want to... Kiitos ja haluatteko tästä jatkaa vai vielä? Ahma, olkaa hyvä. Je vous remercie beaucoup, c'est un sujet qui me... Kiitokset niin. Tämähän on hyvin tärkeä asia. Minä olen käynyt investointipankista vierailullakin kiitokset esittelijälle tästä ehdotuksesta. Täytyy hankkeet maantieteellisesti jakaa järkevämmin, koska 75 prosenttia meni kuuteen valtioon, eli paremmin voitaisiin toimia. Kun kävin Luxemburgissa investointipankissa, niin asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, että ohjelmien täytäntöönpanossa ongelmia on paljon. Ja asiantuntijoilla on ollut myös ongelmia minun valtioni kanssa, mutta esimerkiksi Saksassakin on tällaisia ongelmia ollut, koska ohjelmat eivät etene, ei ole esimerkiksi työvoimaa. Ruotsissa on näin myös käynyt, jos ajatellaan tuon täytäntöönpanon yksinkertaistamista, siihen täytyy kiinnittää huomiota. Nyt kiinnitetään enemmän huomiota myös tuohon valmisteluvaiheeseen. Se on mainittu myös tässä meidän tekstissämmekin, mutta pitäisi mennä vielä pidemmälle ja auttaa näissä hankkeissa järjestelmällisemmin, jotta hankkeet saataisiin käyntiin, erityisesti vihreän kehityksen ohjelmassa. Roosevelt jo kiinni, loi tällaisen liittovaltion viraston julkisten töiden toteuttamiseksi. Kaupungit, alueet ja liittovaltiot esittivät ohjelmiaan. Sitten virasto niitä kävi läpi liittovaltiotasolla ja tarjosi lakimiehiä, insinöörejä, tiiliin asiantuntijoita ja muita vastaavia näihin hankkeisiin. Eli meidän täytyisi ottaa tuosta mallista oppia, jotta asiantuntijuutta ja riittävää teknologiaa tarjottaisiin myös EIPn hankkeissa ja ympäristö otettaisiin aina huomioon. Tämä muussa tapauksessa pelkään, että me emme ollenkaan saa aikaan mitään muutoksia. Nämä jäävät vain kauniiksi sanoiksi. Ja tässä täytyy todellakin nyt sitten kiinnittää huomiota enemmän näiden metodien täytäntöönpanoon. Anteeksi, kun puhuin tässä vähän pitkään. No niin, kiitokset. Ja seuraavaksi Kohmaa, ehkä haluatte vetää asian yhteen. No en nyt mitenkään Ah, kuvittelet voivani tätä erityisesti vetää yhteen, mutta haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä ja äh, Armania myöskin. Äh, on hyvä, että olemme voineet reagoida tähän asiakirjaan. Nyt haluaisin palata tähän kohtaan 12 ja näihin huoliin, joita kuulimme edustaja Her- Fernandesilta Meidän olisi tietenkin keskusteltava siitä, millä ehdolla lainaamme ja kenelle. Kohta 12 ei tietenkään varoita äh, asiakkaita siitä, että olisi heti pidettävä kiinni sitoumuksesta koskien kaikkia toimia, vaan siinä todetaan, että kun me olemme tietyllä tavalla julkinen pankki, niin autamme näissä siirtymähankkeissa ja siksi on aivan luonnollista, että pyydetään erityisponnistelijan muussa tapauksessa – voitte mennä normaaliin yksityispankkiin. Me olemme poliittinen väline, ei tarkoituksena ole rangaista yrityksiä, pk-yrityksiä, vaan todeta, että ne, jotka teevät ponnisteluja, sanomme, että voimme teillä antaa lainaa tämän siirtymän aikana. Kohdan 12 henki ei ole sellainen, että joko täytätte kriteerit tai sitten ette saa mitään, vaan tarkoituksena on tukea yrityksiä tässä siirtymässä. SND-ryhmän kollegoille olen yhtä mieltä siitä ajatuksesta, että äh, tässä on nyt päätetty puhua ilmastopankista, mutta, mutta minulla on kyllä tärkeää sekin, että vaikka sitä kutsutaan mediota varten ilmastopankki, uhkiksi, niin ei pidä unohtaa sen ydintoimia, eli eriarvoisuuksen tasoittamista ja sosiaalista tukea. Eihän voida tehokkaasti torjua ilmastonmuutosta meidän mielestämme, mikäli sitä ei tehdä oikeudenmukaisesti. Tämähän liittyykin siihen, että EIP edelleen tulee toimimaan sosiaalisen asumisen, terveysalan kysymysten ja koulutusalan kysymysten kanssa ja myös nämä ulkoisen, ulkoisten lainojen hallinnointi on tärkeää. Olen yhtä mieltä kanssani siitä ja nyt haluan tarkistuksia niin, että voisimme vielä vahvistaa eh, tätä mietintöä. Usean kertaan eh, viitattiin liikennealan lainoihin. On totta, että julkisen eurooppalaisen pankin on autettava myös liikennealan siirtymää. Vielä hiljattain EIP rahoitti sellaisia liikennemuotoja, jotka olisi voitu jättää syrjäänkin, jos olisi ilmastoa ajateltu. Keller varmasti tietää aivan ulkoa Strasbourgin ohitustien kysymykset ja muut. Niin, sanoin tämän ihan maantieteellisistä syistä. eroa Keller varmasti tuntee Strasbourgin alueen hyvin. Ajatuksena on siis rahoittaa sellaisia infrastruktuurihankkeita, jotka ovat samoilla linjoilla ilmastonmuutostorjunnan kanssa. Aivan oikeutettu kysymys koskee kiertotaloutta ja se liittyy tuotteiden laatuun. Renewn kollega puhui tästä. Ja myös kemikaalikysymykset liittyvät tähän EIPn kaltaisen pankin on toimittava niin, että voidaan saada muutoksia taloudelliseen malliimme, tällaiseen linea- lineaariseen malliin, jossa hyödynnetään raaka-aineita ja siirrytään kiertävän malliin ja huomioidaan kemikaalikysymykset. Tiedän, että Rinjuun varjoesittelijä on työstänyt näitä asioita REACH-asian parissa toisessa, edellisessä elämässään. Toki meidän on pidettävä nämä asiat mielessä silloin, kun lähdemme raja- rahoittamaan tietyn muutoksen Kuulin kyllä täällä huomiot IND-ryhmästä koskien näistä kriteereistä, kriteerejä, jotka ovat liian poliittisia Varmaan se on aivan oikein, oikein sanottu. EIP e hän on poliittinen väline. Ei mitenkään pilkallisesti, vaan kyllähän tässä on, tässä on todella sellaista suuntaa, josta kollektiivisesti olemme sopineet. Sitten tästä kolmankertaista Aasta on totta, että tämä on tärkeää. Ei tarpeen toimien syklille ja kaikille toimille, koska se suoraan vaikuttaa siihen, kuinka paljon lainattava raha maksaa. Kävi miten kävi, henkilökohtaisesti voin myöntää, että olen pahoillani siitä, että tällainen luokitus joskus johtaa eh, siihen, että sillä on enemmän merkitystä kuin, kuin vaikka planeetan pelastamisella. Mutta se on nyt on kuitenkin eh, tosiasia joka on hyväksyttävä tällä hetkellä. Ehkäpä lähitulevaisuudessa voidaan ajatella, että EIP on sellainen poliittinen väline, että, e, että siihen suhteen luokituksen osalta voitaisiin olla vapaampia, mutta näin ei tänä päivänä vielä ole, vaan on saatava edullista rahaa lainattavaksi ja se on tärkeä asia. Joskus keskusteluissamme puhutaan hieman ristiriitaisesti. Haluan tähän vähän selvyyttä. Puheenjohtajakin no- nosti esille huolen, joka koskee sitä, että ei pitäisi tehdä hall, EIPn hallinnosta liian raskasta, ei liikaa kertomuksia, ei liikaa henkilökuntaa EIPn hallintopuolelle, koska näin jää vähemmän varoja hankkeiden rahoittamiseen. Tämä on tietenkin aivan ymmärrettävä argumentti, mutta on toisenlaisia argumentteja, jotka ovat myös aivan järkeviä, ja joita teillekin kuultiin, jotta EIP voisi toimia tehokkaasti rahoitusvälineen tarvitaan teknistä tukea, tarvitaan henkilökuntaa EIPn yksiköissä, jotka voivat tarkastaa tarkistaa ja valvoa tietenkin rahan kulkua, mutta myös pitää huolen siitä, että kun EIPltä tulee euro, niin vipuvaikutuskin toimii, koska on insinöörejä ja ammattihenkilöitä, jotka ymmärtävät, että mitkä sillat vaikka tai rautatienpätkät ovat hyödyllisiä. Tässä on asioita, joista meidän on tehtävä päätöksiä jos EIP on pelkkää mm, säästöpossu ja mm, valvotaan sitä vaan, tai sitten voidaan ajatella, että tämä on, tämä on elin, jossa myös teknisesti päteviä henkilöjä ja asiantuntijoita. On aika vaikea yhdistää nämä mole, molemmat. Tämä on jollakin tavalla paradoksaalista. SND-ryhmän edustaja Panuisen puhui talous- ja sosiaalipuolen koheesiosta. Tämä on tärkeää muistaa. Minulle ja varmaan meille kaikille on tärkeää se, että EIP ei lähde rahoittamaan sinne, missä varoja on jo ja missä tilanne on jo hyvä. Kun tässä on väline, joka on poliittinen väline oman poliittikon palveluksessa, silloin EIP on toimittava vaikeimmilla alueilla ja varmistetaan, että kyseessä on investoinnit tulevaisuuden puolesta emme välttämättä ole vielä siinä tilanteessa, jossa tietty prosenttimäärä EIPn eh, investoinnista menisi maihin, joissa se on todellinen muutoksen väline, että se ei mene ainoastaan maihin, joissa tilanne on aika hyvä, vaan sellaisiin maihin, joissa tarvitaan vielä tukea. Tästä olemme yhtä mieltä. Gabriel, kiitän teitä huomioista, huomioistanne kosken EIPstä. Tässä on vielä asia, jossa en ehkä vielä mennyt tarpeeksi syvälle. Tässä mietinnössä on ehkä pari pari vielä tällaista pimeää kulmaa, vähän hämärää aluetta vielä. EIPn osakkeen omistajihan ovat jäsenvaltiot, kuten muistutitte. Olisiko tärkeää, jos meillä olisi uusi kumppani, eli Euroopan unioni? Pitäisikö EIPn resursseja lisätä absoluuttisissa arvoissa? Tähän meillä ei ole vielä vastausta. Toinen kysymys koskee sitä, kuinka ulko, rajojen ulkopuolella nämä investoinnit niveltyvät muiden pankkien toimintaan Euroopan ulkopuolella. Pitääkö näiden toimien niveltä toisiinsa? Tässä vaiheessa en osaa tähän vastata, enkä siitä sen enempää puhu, mutta jos tässä asiassa on mentävä sydämelle, niin kyllähän se käy. Olen paljon yhtä mieltä kanssanne. Monet puhuvat tästä uudesta sopimuksesta, New Dealista. Aikaisemmin se tarkoitti paljon uutta verotusta, ylivelkaantumista ja paljon investointeja. Jos nyt todella haluamme puhua johdonmukaisesti vihreästä uudesta, vihreästä New Dealista, niin sitten tarvitaan myös näitä. Toki on huomioitava nykypäivän rajoitukset, mutta kun tällaista metaforaa käytetään vihreästä New Dealista, niin sitten pitää mennä logiikassa loppuun asti. Muussa tapauksessa väärinkäytetään sanoja. Kiitoksia kärsivällisyydestä. Pyydän teitä todella tekemään tarkistuksia ja vahvistamaan niiden kautta tekstiä. Ja olen tietenkin kaikkiin käytettävissä. Voimme keskustella tästä ja saada aikaan mahdollisimman kunnollinen, vahva konsensushenkinen teksti. Merci. Um... Kiitokset. No niin, muistuttaisin, että tarkistusten jättöpäivä on tammikuun 28. päivä kolmeen mennessä iltapäivällä ja tästä äänestetään maaliskuun toisessa täysistunnossa. Nyt jatkamme sitten maailman toiselle puolelle Beijingiin, Kiinaan. Jatkamme aamupäivän keskustelustamme eli näistä tästä rakennuskysymyksestä Kelle, olkaa hyvä. Haluaisin kiittää sihteeristöä ja pääsihteeriä ehdotus, ehdotuksesta, että lähdetään kirje. Kirje pitäisi sisällään entisen esittelijän toiveet ja varjo, tämänpäiväisen e- varjoesittelijän Monika Holmajerin huolet Tämä olisi tyrkämpi tapa toimia. Näin saimme tietoa, voimme ilmaista myöskin ehtomme, joiden toteutuessa voidaan myöntyä siihen, että Pekingin vuokrasopimusta jatketaan. Mikäli kollegoille sopii tämä, voisimme tällä tavalla tyydyttää kaikkien toiveita ja varjoesittelijät tuntuvat olevan yhtä mieltä ja taipuvaisia hyväksymään tämän ehdotuksen. Haluaisin myöskin puheenjohtaja kiittää siitä, että annoitte meille puoli päivää aikaa pohdiskella tätä asiaa vielä. Olkaa hyvä vain. Onko Holmajerilla tähän lisättävää? No niin, eli siis nyt äänestämme tästä Peking-asiasta, tästä rakennuskysymyksestä ja kirje liittyy tähän päätökseen. Siinä selvennetään mistä olemme huolissamme. Ja käsittääkseni kirje on jaettu nyt kaikille. Voitteko tämän taata, vahvistaa? Selvä. Hyvä. Sitten voimmekin äänestää tästä Peking-asiasta sähköisesti. Yeah, okay. Everybody, uh... No niin, oletteko valmiita äänestämään? Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja äänestys päättyy. Näin. Tämä on hyväksytty. 18. 7 olivat nämä luvut. Hetkinen, vielä yksi puolto ääni. Eli Holmeier Haluaisitteko kirjeestä myös äänestää? No niin, siis kirje on jaettu. puolen tunnin aikana ja Holmajerin liitteet on siihen laitettu mukaan. Niin joka tapauksessa äh, tämä toteutetaan niin kuin asiasta on sovittu. Hyvä. Ja sitten onnittelut Kellerille. Älkää vielä paetko, koska meillä on kaksi muuta kohtaa esityslistalla vielä. 10 ja 11 esityslistalla, niin huomio huomio kohtiin 10 ja 11. Kymmenes kohta kalastuskumppanuussopimus sopimus Senegalin ja Euroopan unionin välillä niin Kuka Guardia Saval, olkaapa hyvä. Sí, gracias, presidente. Eh, tomo la... Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän puheenvuoron eh, esittelimme Paolo Castron nimissä. Olemme maatalo... Hän on maatalousvaliokunnassa tällä hetkellä. Hiljaisuutta pyydän. Decía que el señor de Castro no puede estar. Niin, eh, edustaja de Castro ei nyt päässyt tänne esittelemään omaa lausuntoaan olen täällä hänen puolestaan aivan lyhyesti. Esityslistan kohta ei loppuun käsitelty. Tässä puhutaan Euroopan unionin Senegalin kalastussopimusta, joka astui voimaan 2014-2019. Komissio esitteli uuden pöytäkirjan viideksi vuodeksi. Tässä pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksia omille laivoillemme ja tärkeää on se, että perustana ovat tieteelliset suositukset Euroopan unionin viranomaiset ja Senegalin viranomaiset ovat tehneet hyvää yhteistyötä, jotta saadaan aikaan mahdollisimman kestävää kalastusta. Ja tämä on suuri etu, joka tämän pöytäkirjan allekirjoittamisesta seuraa. Tässä puhumme 1,7 miljoonasta eurosta vuosittain eh, viiden vuoden ajan 800 000 euroa eh, kalavarojen pääsystä ja 900 000 euroa vuotuisesti maksataan tämän kalastuspolitiikan panosta. Tämä on meidän mielestämme hyvin myönteinen pöytäkirja ja esittelijä tukee sen hyväksymistä. Kiitoksia. Thank you. Any of the shadow... Kiitos. Entä onko varjoesittelijöillä tähän sanottavaa? Laporte, olkaa hyvä. Par rapport à cet accord... Kiitos. Mitä tähän kalastussopimukseen tulee? Eräs elementti, joka minua hämmentää, on kyse intensiivisestä kalastuksesta ja EUn alus, aluksista, niin äh, toisaalta kyse on myöskin hyvin pienimuotoiskalastuksesta, jota tässä maassa harjoitetaan. Ja tarkoituksena on myöskin äh, ylläpitää ihmisten elinkeinoa paikan päällä. Minun mielestäni tämäkin puoli pitäisi ottaa huomioon. Thank you. Any other comment? Kiitos. Onko tähän lisättävää? No niin, tästä äänestetään 17. päivä helmikuuta. Muistuttaisin siitä. Tässähän jo alkaa olla myöhäkin. No, seuraava kohta sitten. Kyse on kalastusmahdollisuuksien käytöstä kalastuskumppanuussopimuksesta ja taloudellisista korvauksista Mauritanian islamilaisen tasavallan kanssa. Gerri, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä kumppanuussopimus on tehty unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välillä. Tämä on ensimmäistä kertaa allekirjoitettu vuonna 2006. Kyse on nyt siitä, että Mauritanian vesillä eurooppalaiset kalastusalukset saisivat kalastaa ja käytetään Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomiteaa tieteellisten suositusten tilanteesta, erityisesti tonnikalojen osalta. Tässä on tarkoitus vahvistaa yhteistyötä unionin ja Mauritanian välillä, ja näin olisi selkeä kumppanuus kestävän kalastuksen eteen tuolla alueella. Toimittaisiin myös vastuullisesti kalakantoja nähden ja mm, kalastusyhteisöä kohden. Tämä, tämä on alkanut vuonna 2015 ja nyt voimassaolo päättyi. Vuonna 2019 on tarkoitus uudistaa tämä sopimus ja komissio on neuvotellut Mauritanian kanssa. On tarkoitus laajentaa pöytäkirjaa vuodella. Ja tässä käytetään tuon viimeisen vuoden aikana ja me puhumme yhden vuoden maksimi jatkoajasta. 57 miljoonaa 500 000 euroa on pöytäkirjassa määrättyjä varoja. Ja me, tässä on tarkoitus tukea Mauritanian kalastus alaa 4 miljoonalla 125 EU, tuhannella eurolla. Ja näin on kyse kalakantojen kestävästä hoidosta, johon tuo tuki on osoitettu. Ja lisäksi on tarkoitus saada allekirjoitettua tämä sopimus ennen vuoden määräajan täyttymistä. Kalastusvaliokunta on vastuussa tästä sopimuksen käsittelystä. Me olemme sitä mieltä, että tulisi pöytäkirjan määräaikaa jatkaa tuolla esitetyllä vuodella, jotta unionin ja Mauritanian suhteet kalastuskysymyksissä pysyvät vakaalla pohjalla. Ja näin kalastusvaliokunnan täytyy myös muistaa, että ympäristön kannalta ja yhteiskunnan kannalta tämän sopimuksen täytyy olla parempi kuin aikaisempi ja myös parantaa elintarviketurvallisuutta paikallisesti Mauritaniassa ja myös tehdä yhteistyötä naapurivaltioiden kanssa. Näin pyritään löytämään sitten paremmat tulokset koko alueelle. Kiitokset. Onko varjoesittelijöillä sanottavaa? Stefan Utsa, olkaa hyvä. to say that, uh, we... Ihan nopeasti vain toteaisin, että me tuemme esittelijän tekemiä johtopäätöksiä. Toden totta, on tarpeellista jatkaa tätä kumppanuutta. Haluaisin kiinnittää huomionne artiklaan, artikkeli, joka ilme, ilmestyi Garden Lehdessä neljä vuotta sitten. Sen mukaan ylimääräinen raha, nämä neljä miljoonaa ja hieman yli, joka on tarkoitettu kalastuksen hallinnointiin ja kalastien tukemiseen. Tämän rahan osalta ei ole mitään tietoa siitä, onko raha mennyt oikeaan tarkoitukseen Mauritanian puolella. Ei tiedetä, kuinka voimakkaita, vahvoja paikalliset yhteisön toimijat ovat ja kukaan ei tarkkaan tiedä, onko raha mennyt sinne, minne piti. Me emme ole kalastusvaliokunta, joten voimme ottaa tämän asian pois tästä keskustelusta. Siitä huolimatta tämä raha on kuitenkin meidän vastuullamme. Meidän täytyy varmistaa, että se menee oikeisiin tarkoituksiin, koska muuten tämä on tällaista feikkiä kestävyysrahaa muuten. If not, I just remind you of the... Muistut ehdottaisin, hetkinen, anteeksi, niin kerreilu vielä, olkaa hyvä. Just reinforce what was being said by, by my colleague. Vahvistan vain sen, mitä vaan että Meidän on tietenkin pidettävä kiinni, miten näitä varoja käytetään näissä maissa. Tietenkin meidän pitäisi pyrkiä tekemään työtä lähinnä kalastusvaliokunnassa tämän asian parissa. Voimme näin tehdä. Meillä on myös aikaa tehdä tarkistuksia tähän lausuntoon, mutta kalastusvaliokunnan pitäisi olla vahvoilla näiden sopimusten valvon, valvonnassa, ettei julkisia varoja käytetä väärin. Olen aivan yhtä mieltä kollegoiden kanssa. I'm just reminded by the secretariat that... Niin, sihteeristö muistutti siitä, että tähän ei tehdä tarkistuksia siis tähän kalastusjuttuun. No niin, tästä äänestetään 17. helmikuuta. Näin tämän päivän kokouksemme päättyy. Onhan aika kiinnostavaa aina toimia tällä tavalla, mutta huomenna puoli kymmeneltä jatkamme. Meillä on kuulemistilaisuus omista varoista ja valtioiden talouspolitiikan yhtenäistämisestä. En pääse tänne heti ensimmäisen tunnin aikana, mutta tulen mitä pikimmin paikalle. Mukavaa illanjatkoa kaikille.